Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. Arvoisat kollegat. Pyydän teitä asettautumaan paikoillenne. Toivotan teidät tervetulleeksi tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteemme. Kuulemme komission jäsenehdokasta, joka on vastuussa naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista. Toivotan tervetulleeksi Johannes Hanin. Olette sydämellisesti tervetullut. Tämähän ei suinkaan ole teille ensimmäinen kuuleminen. Aiemmin olitte vastuussa aluepolitiikasta. Ja esimerkiksi heikkojen alueiden vahvistaminen, josta olitte aiemmin vastuussa, on myös naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenenä toimivallan alle liittyvä kysymys. Tämän asiat ovat teille tuttuja. Muutama käytännön asia. Komission jäsenehdokas voi ensin esittäytyä meille. Hänellä on 15 minuuttia puheaikaa näin alussa. Lopussa loppusanoja varten viisi kymmenen minuuttia. Ja meidän jäsenillämme on oikeus esittää minuutin mittaisia kysymyksiä, joihin ehdokkaalla on puolentoista minuutin ajan mahdollisuus vastata. Jos toivotaan, voidaan esittää vielä puolen minuutin mittainen lisäkysymys, johon voidaan vielä saada minuutin mittainen vastaus. Koordinaattoreilla on tässä nyt hieman enemmän puheaikaa, näin olemme sopineet. Heillä ei ole käytettävissään kysymykseen ja vastaukseen kolme minuuttia niin kuin muilla, vain, vain neljä minuuttia. Ja koska kaikki olemme kohteliaita edustajia, niin Intan puheenjohtaja Bernd Lange, jolle eilen oikeastaan lupasimme vain Eh, vähän vähemmän aikaa, mutta nyt eh, saakon hänkin sitten neljä minuuttia. Olemme avokätisiä tänään koordinaattorien sekä alivaliokuntien puheenjohtajat saavat todella ensin kysymys mahdollisuuden ja tämän jälkeen muut ryhmien edustajat. Ja edustajat on ryhmitelty ja puheaika jaettu niin, että myös pienemmillä poliittisilla ryhmillä on tilaisuus esittää kysymyksiä. Eilen seurasin kuulemistilaisuuksia ja tällä kertaa minun on todettava teille hyvät naiset ja herrat, että että minä tulen hyvin brutaalilla tavalla sulkemaan mikrofonin, jos ette kunnioita puheaikoja. Muuten 45 minuuttia, äh, 45 kysymystä ei saada täällä hoidettua. Ja se ei myöskään olisi reilua niitä kollegoita kohtaan, jotka ovat vuorossa myöhemmin. Te näette kellon täällä, kello juoksee, aika juoksee ja te todella tiedätte, että kun aika on loppu, niin se on loppu. Ja jos te sanotte, että puheenjohtaja, puheenjohtaja, vielä viimeinen äh, äh, seikkani tässä ennen kuin lopettelen, niin se ei tänään mene läpi. Mikrofoni suljetaan. Herra Haanin äh, salkku on hyvin ratkaiseva, kun katsotaan itäisen kumppanuuden kehitystä. Kyseessä ovat Euroopan naapurit. Tilanne on äärimmäisen tiukka poliittisesti eteläisessä naapurustossamme. Euroopan naapurit etelässä kokevat osittain hyvin dramaattisiakin aikoja, joten kun herra Han toimensa ryhtyy, niin tilanne on kyllä osittain hyvinkin dramaattinen. Junckerin komissio, ainakin puheenjohtajansa huomioiden eh, mukaan aikoo jatkaa eh, toimia laajentumisen puolesta, mutta käytännön syistä eh, ei oleteta, että yksikään laajentumisneuvotteluista tulisi päätökseensä tämän Junckerin komission viisivuotiskauden aikana. Mutta me olemme täysin sitoutuneet Länsi-Balkanin kehittymiseen, emmekä suinkaan aio tästä luopua. Samoin Turkin kanssa neuvottelumandaatissa todetaan, että tavoitteena on Turkin EU-jäsenyys ja jos neuvotteluprosessissa on ongelmia, niin ongelmia mm, pyritään korjaamaan. Prosessi on hyvin avoin ja pyydänkin, että nyt komission jäsenehdokas kerrotte meille ensimmäisiä ajatuksianne, jotta voimme tämän jälkeen käynnistää keskustelun. Johannes Hahn, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat täällä salissa ja salin ulkopuolella. Minulle on suuri ilo, esitellä teille tänään visioni näistä kahdesta päätoimialasta, jotka kuuluvat salkkuun, niin nimittäin eurooppalainen naapuruuspolitiikka ja EUn laajentumisneuvottelut. Odotan kovasti yhteistyötä teidän kanssanne näissä tärkeissä asioissa. Teidän mielipiteenne ovat tärkeitä, kun kehitän tulevaa rooliani. Niin Euroopan unionin itse alkoi uraauurtavana rauhanprojektina alueellisen integraation kautta sekä laajentumispolitiikka että naapuruuspolitiikka jatkavat tätä hienoa projektia, joka perustuu meidän perusarvoihimme ja me emme saa unohtaa sitä, että melkein kaksi vuotta sitten saimme rauhan Nobelin palkinnon tästä hyvästä. Haluan vahvistaa EUn profiilia kummallakin toimialalla. Unionin täytyy olla paikan päällä näkyvämpi, jotta voimme puolustaa omia etujamme ja jotta voimme olla uudistuskumppani naapurimaillemme. Unionin täytyy olla tarkkana, kun se määrittelee tavoitteensa. Sen täytyy olla itse varma roolistaan avaintoimijana naapurimaissa ja myöskin selkeä kommunikoinnissaan kun kommunikoimme kansalaisillemme e, ja myöskin ulkomailla. Tämä on minun tehtäväni e, läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan kanssa. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin aloittaa laajentumisesta. E, tuleva puheenjohtaja Juncker on sanonut, että seuraavan viiden vuoden aikana ei EU tule laajentumaan, koska on tarpeen konsolidoida Äh, nyt tätä 28 äh, jäsenvaltion unionia. Mikään kumppani ei tule olemaan viiden vuoden aikana vielä valmis, mutta tämä ei tarkoita sitä, että pysähdymme mm, toimissamme päinvastoin. Minun roolini on valmistella niitä maita, jotka haluavat liittyä EU-hun ja varmistaa, että kaikki kriteerit täyttävät. Minun työni aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä on osoittanut minulle, että on tarpeen valmistella EUn tulevia valtioita äh, perusteellisesti tulevaisuutta varten. Näin tässä kolme keskeistä asiaa äh, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuden, talouden ja hyvin toimivan demokratian Nämä kolme ovat tärkeitä ja lisäksi myös riittävä hallinnollinen kapasiteetti. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja neuvotteluissa niin minun mottoni tulee olemaan, että laatu on tärkeämpää kuin nopeus. Kauteni aluksi tulen tekemään ehdotuksia, miten voimme paremmin tukea näitä uudistusprioriteetteja. Oikeusvaltioperiaatteen kohdalla aion tehdä läheistä yhteistyötä ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa, komission jäsenen kanssa, joka vastaa oikeudesta, kuluttaja-asioista ja sukupuolten tasa-arvosta ja komission asiasta, komissaarista, joka vastaa maahanmuutosta ja sisäasioista. Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuminen äh, ja riippumaton oikeuslaitos ovat tärkeitä asioita, joissa ei voida tehdä kompromisseja. Sama koskee perusoikeuksia. Syrjintää ei saa olla yhteiskunnissa, jotka haluavat liittyä EU-hun. Toinen erittäin tärkeä kysymys liittyy talouteen ja ponnisteluihimme saadaan aikaan kasvua ja työllisyyttä. Haluan katsoa uudelleen taloudellisia kriteereitä liittymiselle. Meidän tulee oppia eurooppalaisesta talouden ohjausjaksosta ja varmistaa, että meidän laajentumiskriteerimme todella tukevat kumppaneitamme, jotta ne pystyvät saavuttamaan ne standardit, joita ne tarvitsevat jonain päivänä jäsenenä, mutta myös nyt hyvinvointinsa parantamiseksi. Jotta rakenteelliset uudistukset voivat onnistua ja olla kestäviä, niiden täytyy tuoda hyötyjä, jotka ovat ihmisille nähtävissä ja ymmärrettävissä haluan hyödyntää myös uudistuksissa aluepolitiikassa ja kannustaa kumppaneita edistämään kasvua ja tunnistamaan omat vahvuutensa niin, että voidaan tehdä uudistuksia näillä tarkkaan valituilla sektoreilla. Meidän täytyy tässä käyttää liittymistä valmistelevaa tukivälinettä ja tehdä yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, jotta saisimme kriittistä massaa avainalueilla ja saamme selkeämpiä vastauksia. Kolmas tärkeä kysymys on todellinen ja syvä demokratia. Tämä parlamentti ja kansalliset parlamentit vievät eteenpäin uudistusprosessia laajentumismaissa vapaat vaalit, riippumattomat tiedotusvälineet ja avoin hallinto ja luotan teidän tukeenne tässä. Haluan tehdä vielä läheisempää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa uudistusten ankkuroimiseksi. Sanoin, että emme aio pysähtyä toimissamme. Päinvastoin haluaisin lisätä yhteistyötä liittymistä valmistelevien kumppanien kanssa. Meidän täytyy tehdä kaikkea, me, jo jotta voisimme edistää alueellista yhteistyötä ja ratkaista kahdenvälisiä kysymyksiä. Meidän kumppanimme eivät voi edetä tiellä Eurooppaan, jos ne eivät pysty voittamaan menneisyyden ongelmiaan. Haluan erityisesti edistää syvempää vuoropuhelua Belgradin ja Pristinan välillä. Länsi-Balkanin maiden täytyy saada parempia yhteyksiä toistensa välillä ja myöskin Euroopan unioniin. Tämä alue ei saa olla mikään valkoinen alue kartalla, kun on kyse teistä, rautateistä tai energiaverkoista. On yhteinen intressimme, että Liikenne- ja energiainfrastruktuuri Länsi-Balkanilla sopii yhteen TEN-T ja TEN-E-verkkojen kanssa. Konkreettisten tavoitteiden jakaminen voi myös helpottaa rajat ylittäviä jännitteitä. Haluan myös hyödyntää kokemustani aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä, jotta äh, voin äh, varmistaa tehokkaat investoinnit ja haluan myöskin uudelleen käynnistää yhteistyön äh, EUn makroalueilla. Haluan äh, ehkäistä esimerkiksi aivovuotoa paremmilla liikkeellä liikkumisohjelmilla. Unionin täytyy myös olla ankkuri ja moottori uudistuksissa Turkissa. Haluan modernisoida tulliunionia ja laajentaa sitä palveluihin, julkisiin hankintoihin ja maataloustuotteisiin. Me voimme edistää useita yhteisiä etujamme, mutta liittymisneuvottelut voivat edistyä ainoastaan, jos Turkin johtajat sitoutuvat varauksetta yhteisiin arvoihin ja jatkuvaan uudistusprosessiin. Arvoisat jäsenet, kun naapuruuspolitiikkamme luotiin kymmenen vuotta sitä, sitten, niin kukaan ei voinut ennustaa sekasortoa epävarkautta, joka näkyy nyt eteläisissä ja itäisissä naapurimaissamme. Nyt ei ole kyse enää pelkästään siitä, että edistämme demokratiaa ja vaurautta, vaan on kyse myös oman turvallisuutemme ylläpitämisestä ja yhteisten arvojen ja etujen edistämisestä juuri nyt. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta pystyisimme ratkaisemaan tämänhetkisen Ukrainan kriisin. Yhteisen tavoitteemme täytyy olla ratkaisu, joka kunnioittaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suverenisuutta ja itsenäisyyttä, mutta myös kansainvälistä oikeutta. Meidän täytyy tukea Ukrainan ja sen kansan perusoikeutta eh, tehdä omat strategiset valintansa. EU ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja sen ratifiointi täällä parlamentissa olivat ähm, virstan pylväitä, tuovat äh, parempia poliittisia ja taloudellisia yhteyksiä EUn ja Ukrainan välille, mutta myös enemmän vakautta ja hyvinvointia Euroopan mantereelle. Euroopan naapuruuspolitiikka on puitteisto, jolla voidaan sitoutua äh, itäisiin ja eteläisiin naapurimaihin. Kuitenkin se on huomioitava muuttuvat olosuhteet. Puheenjohtaja Juncker on pyytänyt minua tekemään suosituksia ensimmäisen vuoteni aikana ja aion kuulla teitä laajasti tässä asiassa, mutta muutamat asiat ovat jo selviä. Ensinnäkin olemme aina sanoneet, että naapuruspolitiikan on erikseen tarkasteltava jokaista valtiota. Nyt meidän on tehtävä tästä todellisuutta. Toiseksi naapurispolitiikan on oltava joustavampaa ja sen on vastattava nopeasti silloin, kun kumppanimaamme meitä tarvitsevat. Kolmanneksi haluan varmistaa, että meillä on oikeat välineet yhteistyöhön kaikilla avainalueilla, mukaan lukien energia, kauppa ja maahanmuutto. Ja neljänneksi meidän on vahvistettava yhteisomistajuutta suhteissamme naapurimaihin. Meidän on otettava kansalaisyhteiskunta laajemmin mukaan, mukaan lukien liike-elämä. Haluan sanoa myös seuraavaa. Kun meidän kumppanimme toteuttavat parempaa hallintoa ja uudistuksia, niin silloin myös unionin on toteutettava lupauksensa. Jos kumppanimaat eivät toteuta näitä uudistuksia, niin silloin meillä täytyy olla selkeä strategia, eh, jotta voimme edistää etujamme ja pitää yllä vaikutusvaltaamme mutta kuitenkin noudattaa periaatteitamme. Idässä itäinen kumppanuus on hyvä puitteisto ja senkin on mukauduttava uusiin tapahtumiin. Olen vak- vakuuttunut siitä, että Ukrainan, Georgian ja Moldovan on saatava kaikki tuki, jotta ne voivat tehdä omat demokraattiset valittansa ja tarpeelliset poliittiset ja taloudelliset uudistukset. Komission Ukrainan tukiryhmällä on avainrooli myöskin kun tuemme Itä-Ukrainan uudelleenrakentamista. Haluan vahvistaa yhteistyötä Armenian ja Azerbaidžanin kanssa ja aion vahvistaa myös politiikkaamme, joka liittyy kriittiseen yhteistyöhön Bela, Valko-Venäjän kanssa. Haluan tukea Federica Mogherinia, kun hän haluaa vahvistaa EUn roolia – ja ratkaista jäätyneitä konflikteja itäisissä naapurimaissamme. Yhdessä korkean edustajan kanssa haluan myös viedä eteenpäin vuoropuhallamme Venäjän kanssa. Venäjä ei saa aliarvioida EUn halua ähm, pitää kiinni arvoistaan, mutta sen tulisi myös ymmärtää, että naapuruuspolitiikkamme ja itäinen kumppanuutemme eivät ole mitään äh, hankkeita, jotka ovat Venäjälle haitaksi. Ja nyt haluan puhua etelästä. Kun sanoin, että meidän täytyy olla erilainen lähestymistapa eri valtioita kohtaan, niin ajattelin tässä kumppaneita, jotka tekevät pysyviä uudistuksia, muun muassa Tunisia ja Marokkoa. Meidän täytyy auttaa näitä kumppanimaita osoittamaan, että demokraattinen vuoropuhelu ja uudistus tuovat rauhaa ja hyvinvointia. Syyriassa meillä on valtaisa poliittinen ja humanitaarinen kriisi. Me emme saa antaa sen varjosta muuta naapuruusaluetta. Ponnisteluja on tehtävä ja apua on annettava kärsiville ja naapurimaille, muun muassa Jordanialle ja Libanonille. Egyptissä vaikea poliittinen tilanne ja vaikea taloustilanne korostavat sitä, että tarvitaan kriittistä ja rakentavaa tukea. Emmekä myöskään saa antaa Libyan luisua kaaukseen. Aion yrittää vahvistaa valtion viranomaisia ja tukea poliittista vuoropuhelua, jotta pystyttäisiin siirtymään äh, vakauteen mukaan aion myös tukea unionin jatkuvaa sitoutumista Lähi-idän rauhanprosessiin läheisessä yhteistyössä korkean edustajan kanssa ja yrittää käyttää kaikkia välineitä, jotka Euroopan unionilla on käytössään. Arvoisat jäsenet, vielä lyhyesti Euroopan vapaakauppa-alueesta ja Euroopan talousalueesta. Korkean edustajan kanssa aion tehdä yhteistyötä näiden tärkeiden kumppanien kanssa vahvistaakseni yhteistyötä ja Vaadin kuitenkin aina, että sisämarkkinoita ja neljä vapautta täytyy kunnioittaa, mitään rusinoita pullasta tässä ei voida poimia. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unioni ja sen naapurimaat ovat valtaisten haasteiden edessä meillä on kuitenkin samanaikaisesti hyvin vähän taloudellisia varoja. Unionin täytyy kantaa vastuu ja keskittyä enemmän naapuruus- ja laajentumispolitiikkaa. Haluaisin tehdä läheisesti yhteistyötä teidän kanssanne ja valiokuntienne kanssa ja varmistaa, että EU harjoittaa tavoitteellista ja proaktiivista politiikkaa kumppaniensa kanssa. Tämä hyödyttää myös kansalaisiamme. Olen innostunut ja samanaikaisesti pragmaattinen työssäni. Tehdään yhteistyötä päättäväisesti ja realistisesti ja vahvistakaamme kumppanuuksiamme naapurimaihimme muistaen aina omat eh, eurooppalaiset etumme tässä. Kiitoksia. Sydämelliset eh, kiitokset. Eh, tarkalle meni 14.52. Olette esimerkki meille kaikille, mitä puheaikaan tulee. Preda saa nyt näyttää, pystyykö vastaamaan. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Ensinnäkin onnittelut tästä nimityksestä. Ei ole epäilystäkään, mitä teidän pätevyyteenne ja eurooppalaiseen sitoutuneisuuteenne tulee. Te olette jo käyneet tällaisen kuulemisen läpi viisi vuotta sitten ja olette tehneet aluepolitiikkakomissaarina erinomaista työtä. Haluaisin muistuttaa teitä asiasta, josta puhuimme viime viikon tapaamisessamme. Te sanoitte, että komission jäsenenä olette tällaisen maansiirtokoneen lailla tottuneet menemään suoraan asian ytimeen. Ja teidän äh, tehtävänantokirjeessäkin tästä puhuttiin. Onko teillä sellainen olo, että te olette naapurustokomission jäsen vai enemmän laajentumiskomission jäsen? Kiitos. Beides, beides. Ich kann durch... Molempia, molempia. Voin vastata teille näin. Molempia. Voitte esittää seuraavan kysymyksen. Je suis totalement satisfait <laughs> no, some... Että oliko tarkentavaa lisäkysymystä? Kyllä tämä oli ihan riittävän selkeä vastaus. Howitt. Seuraavana herra Howitt. Kuten tiedätte, me teimme kovasti työtä, että tämä laajentuminen saatiin tähän titteline, mutta ei sanaa neuvottelu. Ja jos parlamentti ehdottaisi, että neuvottelut poistettaisiin ja olisitte vain laajentumiskomission jäsen, niin sopisiko tämä teille? Me emme olleet Junckerin tiedonannosta iloisia, mutta jos laajentumista ei seuraavan viiden vuoden aikana tapahdu, niin minkälaisia kriteerejä te asetatte EUn laajentumispolitiikalle teidän toimikaudellanne? Itävaltalaisilla, itävaltalaiset tukevat EU-laajentumista kaikista vähiten ja onko tämä teidän nimityksenne merkki siitä, että halutaan lisätä kiinnostusta Brysseliin? vai yritetäänkö tässä kääntää kansalaisten mielipidettä jäsenvaltioissa? Ja haluaisin kysyä, tykkäättekö te jonottamisesta? Kuinka kauan te olette valmiita jonota ennen kuin hermostutte ja kuinka kauan kestää ennen kuin sitten saatte tarpeeksenne ja lähdette sitä jonosta pois? To your first uh, question, uh, Ensimmäinen kysymyksenne. Mielestäni tässä ei ole minkäänlaista ristiriitaa. Aivan ilmeistä on, että meidän tulee keskittyä laajentumisneuvotteluihin ja niin kuin jo tuossa alkupuheenvuorossani totesin, kyse on laadusta eikä nopeudesta. Minulla on pitkäaikainen kokemus äh, nykyisessä toimessani aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä siitä, että on molempien osapuolien edun mukaista, että uudet jäsenvaltiot, jotka perheeseen tulevat, ovat hyvin valmistautuneita ja valmiit soveltamaan kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita niille tarjotaan, esimerkiksi rakennerahastojen käyttö ja eri standardien ja sääntelyn toteuttaminen. Joten siksi on tärkeää, että meillä on hyvin vakaat, syväluotaavat neuvottelut kumppaniemme kanssa niin, että saamme erittäin hyvin valmistautuneita tulevia jäsenvaltioita tämän puolesta tulen työskentelemään. Mitä tulee yleiseen mielipiteeseen, aivan totta on, että meidän täytyy myös omissa jäsenvaltioissamme keskustella, puhua tästä asiasta. Emme neuvottele yksinomaan kumppaniemme kanssa niiden tulevasta liittymisestä. Samalla meidän tulee vakuuttaa kansalaiset jäsenvaltioissa – laajentumisen hyödyistä. Hyödyistä myös kansalaisillemme nykyisissä jäsenvaltioissa kasvun ja työllisyyden kautta. Kun katsotaan kasvavia markkinoita Euroopassa, niin juuri itäisessä Euroopassa ollaan kasvun tiellä ja siksi on hyvä investoida. Ja voitte olla aivan varma siitä, että minä olen kärsivällinen mies. Minä pysyn siellä jonossa. En minä ole mikään kahdeksasta neljään työskentelevää henkilöä. Minä voin ihan kellon ympäri tehdä töitä myös viikonloppuisin, jotta päästään yhteisiin tavoitteisiimme. Howitt? No, that's the, yeah. Hauit, oliko vielä lisäkysymystä? Muistattehan, että nyt ei ole paljon aina aikaa vastata. No Kiitos siitä, mitä sanoitte, että teitä ei häiritsi, jos tämä titteli muuttuisi. Ja minä olen enemmän huolissani siitä, että istutaan tällä puolella pöytää. Mutta kun te puhuitte nopeudesta ja laadusta, niin lähetettekö te maille viestiä siitä, että tämä prosessi on hidastunut ja onko tässä vaaroja, jos näin toimitte? In order to... Jotta vältettäisiin minkäänlaista, minkälaisia väärinkäsityksiä, matkustan kyseisiin maihin heti toimikauteni alussa tehdäkseni selväksi, että me olemme halukkaita jatkamaan koviakin neuvotteluja, mutta olemme sitoutuneet näihin neuvotteluihin, joiden tulee sitten viedä meidät lopulliseen tavoitteeseemme, että Länsi-Balkanin ystävämme voivat liittyä unioniin. Seuraava puhuja, herra Belder. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa herra Haan, kun naapuruuspolitiikasta sekä laajentumisesta olette vastuussa, niin salkkuun kuuluvat, kuuluvat myös Turkin jäsenyysneuvottelut ja oletan ja lähden siitä, että kriteereitä täysin toteutatte. EUhan on edellyttänyt ja katsonut, että Turkista tulee vakauttava toimija omalla alueellaan. Näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole ja tämä on tosi asia. Esimerkiksi jännittyneet suhteet Turkin ja Israelin välillä e, e, eivät todellakaan lähi-itää vakauta. Joten komission jäsen, miten tarkastelette Turkin roolia ja minkälaisen roolin näette itsellänne, mitä tulee Turkin ja Israelin välisten suhteiden dramaattiseenkin parantamiseen? Kiitoksia. Ikäve. Luulenpa, että yleisesti ottaen, ja tästä varmaan tullaan puhumaan ja jatkossa hyvin useinkin, niin tärkeää on, että Turkki koetaan hyvin tärkeänä Euroopan kumppanina ja meillä täytyy olla tai meidän etumme mukaista on jatkossakin syventää ja parantaa suhteitamme Turkin kanssa. Ja mm, minä tulen hyvinkin intensiivisesti pyrkimään juuri tähän suhteiden parantamiseen. Ja tietenkin meidänkin etumme mukaista on, että välittömässä naapurustossamme tilanne olisi rauhanomainen ja tämä sisältää myös suhteen naapureidemme kesken naapureidemme välillä. Ja jos tarpeen on, olen henkilökohtaisesti valmis ja korkea edustaja varmasti myös on valmis toimimaan välittäjänä, olemaan käytettävissä sen varmistamiseksi, että suhteet Turkin ja Israelin välillä paranisivat. Ja, dank u Kiitos puheenjohtaja. Kun puhutaan äh, liittymiskriteereistä, yhtenä ehtona on vähemmistöjen äh, oikeuksien kunnioittaminen ja toteuttaminen. Äh, Haan, mikä mielestänne on tilanne tällä hetkellä hyvin pienten juutalaisten sekä kristittyjen vähemmistöjen kohdalla Turkissa, koska Turkin viranomaisethan ovat kovakätisesti näihin puuttuneet. Ajattelen eh, järkyttäviä tapahtumia jotka, ja toimia, jotka kohdistuivat hyvin, hyvin pieneen juutalaisen vähemmistöön. Ne olivat todella järkyttäviä uutisia, mitä sieltä saatiin. Olette oikeassa, kyllä. Ja tämä on yksi huolenaihe, joka Turkkiin liittyy. Kun jäsenyysneuvottelut ja jos ja kun jäsenyysneuvottelut jälleen saadaan raiteilleen ja edistymään, on äärimmäisen tärkeää, että poliittisesti vastuulliset tahot todella tote, todistavat olevansa vakavissaan vähemmistöjen oikeuksien suojelmisen suhteen. Thank you, Mr. Chair. Uh, Kiitoksia Hyvä komission jäsen ehdokas Haan. Teillä on kolme pomoa, eh, Mogherini, Timmermans ja Juncker. Miten te toimitte tässä uudenlaisessa komissiossa? Te olette olleet eh, vanhassa komissiossa. Ja antaako eh, Rova Mogherini teille suuntaviivoja, miten työ pitää tehdä? Toinen kysymys. Junckerin mukaan ei tule mitään laajentumista onko tämä pelkkää sanahelinää, tarkoittaako tämä jotain, koska jos joku valtio on valmis, niin sillä pitäisi olla mahdollisuus liittyä. Kommentoikaa tätä. Ja sitten viimeinen kommentti on, on se, että ALDE-ryhmä on vahvasti vastustanut Venäjän aggressiota Ukrainassa, mutta Ukraina tarvitsee nyt Marshall-suunnitelman, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja talouden tavoitteensa suhteen. Antakaapa meille tällainen Marshall-suunnitelma. Tarvitaanko nyt minun minä vain, vain puolitoista minuuttia, voidakseni selittää Ukrainan tulevaisuus? No ensinnäkin yhteistyöstä minä en laisinkaan epäile sitä, etteikö se toimisi tämänhetkisessäkin komissiossa. Meitä pyydetään tai pakotetaan tekemään yhteistyötä, kutsukaa sitä miten haluatte, enkä näe tässä mitään esteitä päinvastoin. Se tosi seikka, että meillä on nyt sitten varapuheenjohtaja, jotka käsittelee jotain temaattista aihekokonaisuutta, niin se määrittelee Junckerin komission päätavoitteet, joten tällä tavoin tämä on edistystä. No sitten tämä, ettei ole laajentumisia. Olen selkeästi eh, kertonut kantani tästä. On kyse eh, siitä, että meillä olisi vahvat neuvottelut. Me olemme vasta aloittaneet neuvottelut tänä vuonna Serbian eh, kanssa, viime vuonna Montenegron kanssa. Jos katsotte neuvotteluiden kestoa, noin keskivertokestoa, niin ei voida olettaa, että päättäisimme ne mahdollisimman pian, tai kovinkaan pian. Ei ole kyse siitä, että meillä olisi joku tietty määräaika, vaan kaikista asioista täytyy sopia hyvin, ja sopiminen tarkoittaa myös sitä, että tulokset paranevat esimerkiksi ihmisoikeuksien, avoimuuden, oikeuslaitoksen riippumattomuuden saralla ja niin poispäin. Nyt aikani loppuu, joten ehkä meillä on toinen mahdollisuus kertoa sitten lisää Ukrainasta. Mielelläni sen kyllä teen. Thank you, uh, Mr. President. Then I would say... Kiitos. No siinä tapauksessa toistan tämän kysymykseni Ukrainasta ja pyydän teiltä nyt vastausta. Well, also here I think it... no, tässäkin on tärkeää, että meillä on läheistä yhteistyötä eh, yhteistyötä politiikassa, mutta myös niin, että autamme Ukrainan hallitusta toteuttamaan kaikki tarpeelliset uudistukset. Ei ole kyse aina vain rahasta, vaan myös tuesta, ymmärtääkseni Euroopan parlamentti, mutta myös tietyt kansalliset parlamentit haluavat auttaa Ukrainaa. Esimerkiksi kun halutaan hajauttaa hallintoa, alueellista politiikkaa, äh, tämä on asia, jota on käsiteltävä Ukrainassa. Äh, myös kansalaisyhteiskuntaa on vakautettava ja äh, tietenkin Itä-Ukraina on uudelleen rakennettava. Ja tässä käytämme varmasti mahdollisuuksia ja välineitä, joita meillä on, eikä pelkästään rahoitusvälineitä, mutta niitäkin. Seuraavaksi puheenvuoron saa Lösing. Herra Haan, tuleva me erityisesti Välimeren alueella tai Pohjois-Afrikassa on kysymykseni aihe. Meillähän on kumppanuus- ja assosiaatiosopimuksia, joihin liittyy pakolaisten palautta muun muassa ja esimerkiksi Libyan kanssa tämä on erittäin ongelmallinen ja samoin on, nämä sopimukset ovat sisältäneet vapaa kaupan. Tämä on luonnollisesti tarjonnut sitten paikallisille eliiteille moniakin mahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea suuria ongelmia ja köyhyyden lisääntymistä laajoille kansan osille. Miten aiotte jatkossa huolehtia siitä, että naapuruspolitiikkamme kurssi saadaan muutettua sosiaalisesti oikeudenmukaisemmaksi sekä kestävämmäksi? Kiitos. No Rouva Lösing, mielestäni tärkeää on vielä muistuttaa siitä, että tässä ei voi soveltaa minkäänlaista samaa mallia kaikille maille. Kaikkia maita on tarkasteltava yksitellen ja toiminnon ryhdyttävä räätälöidysti. Jos nyt katsotaan vaikkapa Tunisiaa ja Marokkoa, jossa edistys on oikein hyvää, tai sitten toisaalta, jos katsotaan Libyaa, jossa kiireisin tehtävämme nyt on saada maahan ja sen ihmisille turvallisuutta. Ja sitten seuraava askel olisi sen varmistaminen, että ihan peruspalvelut ja järjestelmät toimivat niin, että ihmiset voivat elää turvassa, tehdä työtä ja näin meidän täytyy tosiaan puuttua näihin asioihin maakohtaisesti. Kaikissa maissa kuitenkin on varmistettava se, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Se on todella perustehtävämme. Ja kaikki elämän kokemuksemmehan meille on osoittanut, että kun ihmiset elävät turvallisuudessa ja vapaudessa vailla pelkoa, niin he saavuttavat paljon, elämässä, paljon enemmän elämässään, myös ihan taloudellisesti. Ja mielestäni työmme tulee suuntautua näin. Varmistetaan perusoikeudet ja samalla autetaan maita kehittymään mahdollisimman hyvin myös taloudellisesti, jotta niistä tulisi taloudellisesti riippumattomia. Oliko vielä lisäkysymystä? Kyllä, ihan konkreettinen kysymys Syyrian kriisistä. Ähm, kun ajatellaan näitä maita, kuten Tyrkki, Turkki, Jordania, Libanon, joihin syyrialaiset pakenevat, niin onko niissä tapahtunut äh, rikkomuksia pakolaistatuksen tarjoamisen suhteen, koska lastenhan pitäisi kansainvälisten yleissopimusten pohjalta esimerkiksi päästä pakolaisinakin kouluun. Ja mitä EU-edustusto ja EU-toimijat voivat tehdä, jotta nämä pakolaisasiat saataisiin hoidettua paremmin? Niin, no, tärkeintä olisi nyt tämä poliittinen ja aseellinen konflikti saada päätettyä, koska pakolaisten kurjuus on aivan valtavaa, aivan järkyttävän valtavaa. Vuonna 2014han pakolaisia on nyt enemmän kuin mitä oli vuonna 1945. Maailmanlaajuisesti pakolaisia on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä on kiireinen ongelma ja näille pakolaisille täytyy tarjota ja taata perusinfrastruktuuri nyt talven kynnyksellä, talven, joka voi olla hyvin kova näissä maissa, eli täytyy taata pakolaisille kunnolliset asuinolot ja seuraava askel olisi sitten tarjota lapsille mahdollisuus käydä koulua niin, että heidän koulutiensä ei aivan katkea. Mutta nämä kaikki asiat riippuvat toisistaan. Jos poliittiseen konfliktiin alueella ei saada kestävää ratkaisua, niin pakolaisongelma ja sen uskomaton tragiikka on jatkossakin seuranamme. Thank you, Mr. Hahn, for the Kiitos tästä tiiviistä, mutta rikkaasta alustuspuheenvuorosta. Olen iloinen kuullessani, kun sanoitte, että naapuruspolitiikka sekä idässä että etelässä etelässä silloin, kun niitä suunniteltiin, niin kukaan ei onnannut, osannut ennakoida näitä valtavia kriisejä, joita olemme olleet todistamassa viime vuosina. Minun mielestäni itäinen naapuruspolitiikka on ehkä puolittainen menestys. En tiedä, oletteko tästä samaa mieltä, mutta puolet näistä maista, joiden kanssa meillä on suht hyvät suhteet, ne ovat osittain miehitettyjä valtioita, niin se ei ole kovin hyvä, hyvä tilanne. Oletteko sitä mieltä, että tässä tulisi ajatella nämä asiat aivan uudelleen? Kenen tulisi tehdä aloite, kenen tulisi osallistua pohdintaan? Me olemme myöskin nähneet joustavuusperiaatteen käyttöönottamisen, mutta onko tässä vain kysymys siitä, että herätään uudelleen henkiin more for more periaate, koska less for less periaate on ihan yhtä hyvä vaihtoehto, koska tässä naapurustossa tämä more for more saattaa johtaa negatiivisiin tuloksiin. Linked together. Kummatkin kysymykset liittyvät toisiinsa, jos katsotte toimeksiantokirjettäni, jonka sain Barosolta, niin hän sanoi, että vuoden sisällä minun tulisi tehdä ehdotuksia uudesta, uudistetusta naapuruuspolitiikasta ja tämä sisältää kaikki nämä arviot ja vastaukset pohdintoihinne mukaan lukien tämä more for more ja less for less periaate. Menneisyydessä olemme ehkä korostaneet liikaa tätä more for more enemmän, enemmästä periaatetta, mutta äh, olisi äh, perusteltua myös katsoa vaihtoehtoja. Ei nyt, että meillä olisi ähm, sanktioita, mutta että katsottaisiin järkevällä tavalla tätä less for less periaatetta päätarkoituksemme pitäisi olla näiden maiden auttaminen ja tukeminen kuitenkin on näistä maista ja heidän kansoistaan kiinni äh, tehdä äh, itse päätöksensä tulevaisuudestaan ja maat päättävät äh, itse ja meidän täytyy kunnioittaa näitä päätöksiä. No. Yeah. No than uh, Lord Dartmouth. Seuraavaksi puheenvuoro saa Lord Dartmouth. I, I have some questions to... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymyksiä Turkista. Kirjallisessa vastauksessa sanotte, että että itsenäinen, riippumaton oikeuslautos ja oikeusvaltioperiaate on avainasiassa. Onko teidän mielestänne Turkissa riippumaton oikeuslautos? Toiseksi Turkin kontekstia. Muistuttaisin teitä ja kollegoja siitä, että liittymistä valmisteleva väline Turkissa, siinä puhutaan miljardista eurosta vuodessa. Ja samanlaisia summia on myönnetty vuoteen 2020 saakka. Turkissa on enemmän vangittuja toimittajia kuin Kiinassa. Ja oletteko sitä mieltä, että liittymistä valmisteleva äh, tuki äh, tulisi keskeyttää, kunnes toimittajat vapautetaan? Ja olisitteko samaa mieltä, että todellisuudessa liittymistä valmisteva väline, niin se on ainoa väline, jolla te voitte vaikuttaa Turkin hallitukseen? Thank you. Yeah, all these measures are based on our... Niin, kaikki nämä toimenpiteet perustuvat olemassa oleviin sääntöihimme, eti kun meillä on liittyen maa, joka haluaa liittyä, niin meillä on valmi- liittymistä valmistelevaa rahoitusta. Meidän on katsottava, onko kehityssuuntauksia, jotka selkeästi menevät meidän periaatteitamme ja perusnäkemyksiämme vastaan, mutta asiat ovat joskus aika monimutkaisia ja meidän on katsottava tilannetta tarkkaan ja löydettävä sopivia ratkaisuja, jotka toisaalta mahdollistavat sen, mitä todellakin kritisoitte, on asioita ei todellakaan voida hyväksyä, että, että joku pannaan vankilaan syistä, jotka liittyvät ilmaisuvapauteen. Ja voitte olla varmoja siitä, että varmasti otan tämän asian esiin, kun keskustelen ja neuvottelen Turkin kanssa ja yritän löytää ratkaisun Se on asia, jota ei voida hyväksyä, me emme voi sitä hyväksyä ja meidän on löydettävä joku hyvä ratkaisu. Kaikella kunnioituksella en näe, pitäisikö Turkin hallituksen kiinnittää mitään huomiota siihen, mitä te sanoitte, koska eivät edeltäjiensäkään kohdalla näin tehnyt. Eli täytyisi rajoittaa liittymistä valmistelevaa rahoitusta. Ja lisäisin vielä, että eh, herra Junger on sanonut, että laajentumisia ei tule seuraavan viiden vuoden aikana tehdä. Ja minun vaalipiirissäni ihmiset eivät ymmärrä, miksi 14 miljardia on eh, osoitettu liittymistä valmistelevaan välineeseen seuraavan viiden vuoden ajalle, kun silloin ei kuitenkaan mitään laajentumista tule tapahtumaan näissä maissa. Todellakin, koska Turkki ei tule saamaan 14 miljardia euroa. Tämä on kokonaisbudjetti äh, laajentumismaille. Kokonaisbudjetti laajentumismailla on 11,7 miljardia, jos äh, nyt oikein muistan. Ja jälleen kerran meidän täytyy äh, käsitellä tätä asiaa, meidän täytyy keskustella sitä turkkilaisten kollegojen kanssa. Ja mm, jälleen kerran me emme voi hyväksyä tätä. Ja jos reaktio ei ole tyydyttävä, niin meidän on katsottava, mitä tehdään. Kiitos puheenjohtaja. Kuten tässä on jo sanottu, komission puheenjohtaja Juncker on sanonut, että seuraavan viiden vuoden aikana laajentumisia ei Euroopan unionissa tapahdu. Tästä huolimatta neuvottelut hakijamaiden kanssa jatkuvat. Yksi maista, joka on jäsenehdokas, on myöskin Fyrom, Makedonia, Jugoslavia entinen tasavalta Makedonia. Ja tässä on umpikujaan ajauduttu Kreikan äh, hallituksen toimien takia. On tehty päätöksiä ja on tehty jonkinlainen väliaikainen sopimus Kreikan kanssa. Äh, nimikysymykseen ei ole vielä löydetty ratkaisua, koska tässä on kysymys siitä, että tällä maalla on sama nimi kuin suuren osan Kreikan pohjoisosaa. Ja Fyromilla se ei täytä jäsenyysehtoja, jos Kööpenhaminan strategia, näitä ehtoja, kriteerejä tarkistellaan, niin haluaisin tietää, miten te aiotte hallinnoida tätä asiaa, jotta löydettäisiin sellainen ratkaisu, joka palvelisi Euroopan etuja. Kuulkaapa nyt, aikanne loppui. Teidän aikanne on loppunut yksi minuutti. Ei todellakaan, ei missään nimessä. Olkaa nyt ystävällinen. Teidän puheaikanne on loppunut. Se on edelleen loppunut. Tämän voisi sanoa muutenkin, ettekä antanut minun viedä puheenvuoron loppuun. Ähm, Arvoisa edustaja, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Tämä aihe on äh, tuttu aihe ja tulee varmasti olemaan yksi merkittävä haaste minulle toimessani tulevina vuosina. Tilannetta ei ole mitenkään tyydyttävästi ratkaistumaa on vuodesta 2005 ollut hakija maa statuksella, mutta neuvotteluja ei ole saatu käynnistettyä ja nyt maan kansalaiset ja heidän mielipideilmapiirinsä on ikään kuin muuttunut huomattavasti negatiivisemmaksi. Tilanne ei ole mitenkään tyydyttävä ja minun mielestäni kyllä meidän tulee nyt katsoa, että lähivuosina löydetään ratkaisu. Tämä asia on sydäntäni hyvin lähellä. Olen tietoinen siitä, että ei ratkaisun löytäminen helppoa tule olemaan, mutta väestön kansan äh, edun nimissä on kyllä tärkeää, että nämä neuvottelut saadaan viimeinkin käynnistymään. Ευχαριστώ που απαντήσατε και Kiitoksia vastauksesta. Enkä oikeastaan ymmärrä, miksi puheenjohtaja ei antanut teille mahdollisuutta antaa tätä erittäin oikeaa vastausta. Meillä on sääntömme. Rova Valenciano, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Herra Hahn, minä puhuisin nyt eteläisestä naapurustosta, Välimeren alueesta. Arabi keväällä jo Euroopan unioni sitoutui perustui äh, rehelliseen, hyvin kattavaan mm, lähestymistapaan juuri muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi näissä maissa. Mitenkäs äh, teot ovat äh, nyt ihmisoikeuksien suhteen seuranneet sanoja? Toki ähm, tilanne on äärimmäisen monimutkainen, se myös muuttuu jatkuvasti ja niin kuin totesitte, kukin maa on oma itsenäinen yksikkönsä, mutta mutta kun me sovellamme tätä naapuruuspolitiikkaa, niin oletteko te sitoutunut vahvistamaan ihmisoikeusulottuvuutta? Ihmisoikeuksien tulee olla osa strategiaa, jos, strategianne, jos teidät äh, vahvistetaan komission jäseneksi. Äh, ihmisoikeukset ovat kuitenkin meidän ulkopolitiikkamme selkäranka. Ich würde sagen, die Menschen No, ihmisoikeudet kuuluvat koko Euroopan unionin politiikkaan. Ne todella ovat artiklassa kaksi Lissabonin sopimuksessakin äh, täysin sementoituna. Asia on täysin äh, kristallin kirkas. Meidän täytyy soveltaa ihmisoikeuksia niin kotipuolessa kuin kansainvälisissä suhteissammekin. Rouva edustaja, kysymyksenne juuri kansalais- tai ihmisoikeuksista, niin kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on äärimmäisen keskeinen toimi niin, että vähitellen tätä kautta ihmisoikeudet paranevat, äh, mielipiteenvapaus, oikeuslaitoksen riippumattomuus, ja tällä vähittäisellä kehityksellä sitten toivottavasti seuraa läpimurto. Myös mediat ovat tässä tärkeässä roolissa. Äh, ehkäpä vastoin kuin muut maailmanlaajuiset äh, toimijat, me Euroopassa olemme ottaneet huomioon myös sosiaaliset mediat äh, sekä ne vaikutukset, joita esimerkiksi TV kanavilla on ja TV-lähetyksillä, meidän täytyy käyttää eri mahdollisuuksiamme varmistaaksemme perusoikeuksien takaamisen ähm, yhteiskunnallisissa äh, kehityskuluissa. Ja kyllä meidän täytyy tätä pohtia myös äh, viittaamalla ne alueella ja pyrkiä todella tekemään kaikkemme. Kiitos. Siis, No, olen täysin samaa mieltä kanssanne, eh, mitä tulee kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen, johon viittasitte. Tehän tiedätte, että eh, monissa näissä maissa eh, esimerkiksi erilaisuutta ei hyväksytä, vaan ikään kuin tilanne kiristyy entisestään. Onko teillä esimerkiksi jonkinnäköisiä suunnitelmia tukea ihmisoikeustaistelijoita ja kansalaisjärjestöjä jotka ovat suurissa vaikeuksissa tällä hetkellä suorastaan äh, hätää kärsimässä juuri arabikevään maissa, niin kuin näitä maita kutsumme. Kyllähän meillä on tätä varten ihan budjettiakin olemassa, budjettikohdat. Ja jos meidän onnistuu ö, löytää kumppaneita ja jos meidän onnistuu varmistaa se, että ö, suhde voi olla kestävällä pohjalla, niin ö, hyvä näin erinomainen edistysaskel mielestäni oli se, että naapurustossamme näissä maissa opiskelijoilla on nyt mahdollisuus osallistua Erasmus Plus-ohjelmaan ja tätä kautta tulla Eurooppaan opiskelemaan. Ja tällä tavoin tutustuvat eurooppalaisiin arvoihin ja yhteiskuntajärjestelmään ja sitten ehkä voivat tätä kokemustaan soveltaa käytännössä myös omissa maissaan. Jos arabikevättä muistellaan, Tunisiassahan nuori akateeminen nainen äh, joka oli työtön, teki poltto itsemurhan ja äh, työ on äärimmäisen tärkeä asia, ei yksinomaan koulutus. On tärkeää, että heillä on korkeasti koulutettuja ihmisiä, mutta että näillä ihmisillä on myös tulevaisuuden näkymiä ja että he haluavat näin jäädä kotimaihinsa ja että heillä ja heidän perheillään on sitten myös taloudellisia tulevaisuuden näkymiä. Nämä asiat liittyvät kaikki toisiinsa ja niitä tulee tarkastella kokonaisuutena. Kiitos. Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsenehdokas Meillä on ennen kokemattomia turvallisuusuhkia naapuri maissamme sekä itäisissä että eteläisissä. Mikä näkemys teillä on Euroopan unionin ulkosuhteista ja ähm, sen mahdollisuuksista tuoda eh, rauhaa ja vakautta naapurimaihin? Onko laajentumuspolitiikka tässä eh, kannustin, joka helpottaa tätä tavoitetta? Madame Fatiga, I think this is primarily... Edustaja Fortiga, eh, tämä on ennemminkin kysymys, jonka esittäisin Rova Mogherinille ensi viikolla. Äh, kuitenkin kun on kyse naapuruuspolitiikasta, me yritämme äh, mahdollisimman paljon huomioida välineitä, joita meillä on naapuruuspolitiikassa ja kaikkea, joka liittyy äh, turvallisuusnäkökohtiin, mutta näitä on vielä kehitettävä eteenpäin, en kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, ettemmekö löytäisi jotain yhteistä pohjaa ja ettemmekö voisi yhdessä tukea joitakin ylimääräisiä välineitä. How are you going to... Miten aiotte varmistaa, että syvät ja pitkälle menevät ja laajalaiset vapaakauppasopimukset maiden kuten Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa toteutuvat jouhevasti ilman mitään välintuloja. En minä voi tulevaisuutta ennustaa, muuten en varmaan istuisi täällä, mutta voitte olla varmoja siitä, että teemme kaikkemme, kuten aina, jotta pannaan täytäntöön sopimuksia, joita meillä on kumppaniemme kanssa. Ja jos se ei onnistu, niin sitten meidän on katsottava, mitä johtopäätöksiä meidän on tehtävä, mutta minä olen kyllä periaatteessa luottavainen. Kaikista näistä sopimuksista on neuvoteltu ei vaan päiviä, vaan kuukausia ja vuosia. Ja osa näitä neuvotteluja oli myös tällainen tietoisuuden lisäämisprosessi tarpeellisista uudistuksista, joten tällä hetkellä en epäile sitä, ettemmekö pystyisi panemaan täytäntöön näitä. Ehkä teillä on mielessäni jonkinlaista poliittista väliintuloa, mutta tämä on eri asia, mutta voin vakuuttaa teille ja kollegoille, että unioni pysyy tiukkana, jotta neuvottelut saa sovitut asiat pysyvät sellaisena kuin niistä on neuvoteltu. No. Kiitos puheenjohtaja Haira Haan. Minäkin haluaisin palata Ukraina-kumppanuussopimukseen ennen kaikkea niihin olosuhteisiin, jotka ovat sopimuksen lykkäämiseen johtaneet. Ensimmäinen kysymykseni tähän liittyen. Voitteko vahvistaa, että komissio tulevaisuudessa tiedottaa Euroopan parlamentille suoraan eikä tiedotusvälineiden kautta? Toinen kysymykseni Voitteko varmistaa, että myös tulevaisuudessa lainsäädäntöehdotuksissanne ö, ihmisoikeudet ja ö, työ liittyvät oikeudet otetaan huomioon myös näissä kauppaetuisuusjärjestelmissä. Ja kun ajatellaan nyt tätä Ukraina-kumppanuussopimusta, niin vaikuttaa siltä, että tässä taustalla ei minkäännäköistä strategiaa ole ollut. Onko komissio oppinut ehkä tästäkin jotakin kun nyt ajatellaan Välimeren alueen kumppanuussopimuksia laajemmalti. No niin, ensimmäisestä kysymyksestänne ei varmaankaan kukaan ole tyytyväinen ja onnellinen sen suhteen, miten tämä kaikki on sujunut, mutta tämä on kaiken kaikkiaan kuitenkin mielestäni osoittautunut toimivaksi toimeksi ja suhteellisen nopeasti tätä kautta saatiin toimiva aselepo. Ei tämä varmaankaan mitään rutiinia tule olemaan, jos muutoksia tarvitaan. Ne voivat olla myös sellaisia, että me niitä ollenkaan halua. Eli toivotaan nyt, että tämä on kuitenkin poikkeustilanne tilanne oli poikkeuksellinen ja poikkeuksellinen tilanne vaati poikkeuksellisia toimia. Ja mitä tulee tiedon kulkemiseen, niin ei se nyt ehkä ihan ole mennyt nappiin tosiaankaan. Minun täytyy vielä katsoa. En haluaisi tässä vaiheessa vielä toisen kysymykseen vastata. En ehkä ole tähän nyt niin syventynyt. Ja mikä se kolmas kysymyksenne oli? Se pääsi unohtumaan. Niin, että mitä se on ehkä opittu, että oliko mitään strategiaa? No, rehellisesti sanottuna, eh, kun ajatellaan eh, tuota, eh, lykkäystä tai jäädyttämistä, niin kyllä, mutta muuten mielestäni ei ollut mitään erityisiä hetkiä, jolloin strategiasta olisi jotenkin ähm, luovuttu tai lipsuttu. Kyseessähän on kuitenkin prosessi, joka on kestänyt vuosia, joka on päättynyt sopimukseen ja minä uskon, että tämän sopimuksen myönteiset vaikutukset jo muutaman vuoden kuluttua täytäntöönpanon jälkeen tulevat olemaan näkyviä, ehkä jo pikemminkin. Ja tosiaan tätä kautta voidaan vahvistaa kauppasuhte- tai kauppasuhteiden vahvistamisen kautta Euroopan unionin äh, tärkein äh, asia, eli rauha ja turvallisuus maihin tulee sitten myös toteutumaan. Uh, Commissioner designate, uh, Hyvä komission ehdokas ensinnäkin lykkyä tykö tässä haastavassa naapuruusohjelmassa. Eli tässä täytyy tulipiiristä pystyä siirtymään ystäväpiiriin. Minulla on kaksi kysymystä. Kuinka tärkeänä pidätte ja mitä aiotte tehdä energia- ja kaasuitsenäisyyden suhteen? Mitä aiotte tehdä, jotta Ukrainalla on vapaus valita ja mahdollisuus toteuttaa politiikkaansa ilman, että muut asiat joutuvat vaaranalaiseksi. Ja toinen osa sama liittyy kaasuriippumattomuuteen ja siihen, että Euroopan unionin naapuruspolitiikka olisi riippumatonta, jotta me voisimme tehdä valintamme vapaasti ilman, että meitä sitten Venäjä painostaa ja kiristää. Yeah, um, first of all, already in my... Niin, ensinnäkin jo nykyisissä tehtävässäni aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä olen kehittänyt uusia säädöksiä, jotka sisältävät elementtejä, jotta meillä olisi enemmän energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiamuotoja, jotta voitaisiin lisätä Euroopan riippumattomuutta ulkoisista energialähteistä. Tämä oli osa tehtävääni nykyisessä toimessani, mutta olen kyllä sitä mieltä, että energian ei pitäisi olla mikään poliittinen ase. Ja toisaalta meidän on myönnettävä, että meidän energiakysyntämme on varmaan heikoin kohtamme Euroopassa, joten meidän täytyy yrittää moni monipuolistaa energian lähteitämme. Ja meillä pitää olla myös erilaista energiaa. Meidän täytyy luoda uusia, uusia hankintaketjuja ja Connecting Europe-väline, verkkojen Eurooppa-väline yhdistää meitä ei vain Euroopan sisällä, vaan myös Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. Ukraina tämä vaikuttaa samalla tavoin kuin juuri äsken selitin. Meidän on autettava Ukrainaa äh, siinä, että siitä tulisi itsenäisempi, riippumattomampi. Äh, meillä on ollut jo näitä takaisin virtauksia, mutta ukrainalaistenkin on panostettava tähän, koska energiamarkkinat Ukrainassa ovat sellaista, että niiden pitäisi olla vähän avoimemmat myös eurooppalaisille ystäville, joten tämä on asia, jota on katsottava monesta kulmasta. Thank you very much, President Brock. Kiitoksia puheenjohtaja komissiasen Haan kaksi kommenttia. Teidän kokemuksenne alue politiikasta vastaavana komission jäsenenä mahdollistaa sen, että sovellatte solidaarisuusperiaatetta naapurimaihin ja laajentumismaihin, koska on rajoitukset laajentumisen suhteen, niin teillä on tiukka tehtävä siinä, että yritätte tehdä Euroopasta houkuttelevan näille maille. Minun kysymykseni liittyy Bosnia-Herzegovinaan, jota ette maininnut alkupuheenvuorossanne, millaisena näette kehityssuunnan 12. lokakuuta vaalien jälkeen ja miten aiotte auttaa Kroatia ylläpitämään perusoikeuksiaan. Sitten Ukrainasta, millaisena pidätte presidentti Porosenkon ehdotusta hajauttaa hallintoa Donetskin ja Luhanskin alueella? Kiitoksia ja paljon onnea. Thank you very much. Uh, Kiitos. Lähden liikkeelle jälkimmäisestä. Minun näkökulmastani tämä on erinomainen ehdotus. Hajauttaminen periaatteessa on aina hyvä, lupaava ja yleensä hyvin menestyksekäs lähestymistapa. Siinä on kysymys omistajuudesta alueella. Siinä on kysymys siitä, että vaalitaan kansallisia huolenaiheita, eli tämä voisi johtaa myöskin tämänhetkisen konfliktin ratkaisuun. Sitten Bosnia-Herzegovinasta 12.10. pidettävien vaalien jälkeen yhdessä ensimmäisessä vastauksissani sanoin jo, että tulen matkustamaan alueelle, jotta olen heti yhteydessä – eri osapuolin tässä maassa. Ja sitten täytyy tarkastella, mitä siellä voidaan tehdä. Tähän mennessä edistys on ollut heiveröistä, mutta yleisesti ottaen tämän tulisi toimia ohjenuorana meille. Meidän tulisi Dayton logiikasta siirtyä Brysselin logiikkaan, jos me haluamme päästä eroon tästä jumiutuneisuuden tilasta tässä maassa me emme voi hyväksyä tilannetta sellaisena kuin se tällä hetkellä Bosnia-Herzegovinassa on. Thank you, Mr. Chairman. Very good after- Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvä komission jäsen. Edellinen komissio on asettanut oikeus- ja perusoikeusasiat laajentumisprosessin keskiöön. Aiotteko eh, jatkaa samalla linjalla? Ja toiseksi Euroopan naapuruusväline. Oli hyvä lukea eh, lausuntonne, että eh, ryhdytte strategiseen vuoropuheluun Euroopan parlamentin kanssa ja sanoitte jopa, että että näette selkeän yhteyden poliittisten kysymysten ja rahoitusavun välillä. Uskotteko, että näiden poliittisten keskustelujen tulokset voisivat näkyä komission prioriteeteissa tälle avun jakamiselle? Kiitoksia. Kiitoksia. Tietenkin olen äh, täysin vakuuttunut siitä, että meidän yhteisten keskustelujemme tulos johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin alueilla ja jos voin pohjata sille kokemukselle, jota olen saavuttanut aluekehitysasioista vastaavana komission jäsenenä, joka on käsitellyt ihan konkreettisia projekteja, niin yksi avainasia tulevaisuudessa on se, että keskitytään ihan konkreettiseen hankkeeseen, joka yhdistäisi myös Länsi-Balkanin maat, ei vaan sanoin, vaan myös toimin. Joten puhutaan tässä esimerkiksi liikenneyhteyksistä, energiayhteyksistä ja energiahuollosta. Nämä ovat asioita, joissa uskon, että älykkäällä tavalla pystymme yhdistämään tavoitteemme ottamalla käyttöön tarpeelliset määrärahat ja sitten luomme tuloksia, jotka ovat ihan käsin kosketeltavia näiden alueiden kansalaisille. Thank you very much, Chair. Uh, Commissioner Designate from my side also. Kiitos. Komission jäsenehdokas, minä haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti on muistuttanut usein otteeseen, että jäsenehdokasvaltioiden tulisi olla avoimempia kommunistisen mm, menneisyytensä käsittelyssä. Sehän saattaa vaikuttaa. Ja historiallinen sovittelu tai sovinto eh, vaatisi arkistojen avaamista liittyen myös eh, Serbiaan ja eh, muihin maihin, jotka kuuluivat entisiin Jugoslavian Ähm, useinhan maissa tapahtui hyvin, hyvin vakavia ihmisoikeusrikkouksia. Mitä mieltä olette tästä? Miten voitaisiin estää se, että entiset kommunistit ja heidän kätyrinsä vielä 25 vuoden jälkeen käyttävät äh, valtaa ja keräävät valtaa käsiinsä? Vaatisin, että keskusarkistot avataan. Kyllä, ymmärrän aivan täysin teidän kantanne, ymmärrän Euroopan parlamentin kannan ja e, sisällytän tämän kyllä neuvotteluihimme tämänkin kysymyksen. Mutta korostaisin vielä, että meidän on vältettävää e, tällaista valikoivaa oikeudenkäyttöä. Kyse on reilusta, läpinäkyvästä e, yhtäläisestä kohtelusta, jonka kaikki ansaitsevat, mutta luonnollisesti kunkin on kohdattava oma menneisyytensä ja oma historiaansa ja siksipä tämä on aivan perusteltu, oikeutettu huomio ja ehdotus. Ja asiaan täytyy kyllä soveltuvalla tavalla paneutua. Vielen Dank, Herr Hahn. Ich habe eine Frage. Kiitoksia, Herra Hahn. Minulla on kysymys liittyen Serbian äh, tilanteeseen. Herra Fyle vieraillessaan Belgradissa muutama kuukausi sitten määritteli kolme prioriteettia maalle. Ensinnäkin äh, taloudelliset uudistukset, toiseksi oikeusvaltioperiaate ja äh, korruption äh, torjunta sekä hallinnon uudistaminen ja kolmanneksi äh, lisää toimintaa, jotta suhteet Kosovoon normalisoituisivat ja alueella päästäisiin sovintoon. Oletteko samaa mieltä herra Fyylen kanssa ja miten arvioisitte Serbian uudistusprosessia? Serbia on viime kuukausina osoittanut todellisia ponnisteluja. Uusi hallitus on yllättänyt monet, mutta myönteistä on se, että se on hyvin sitoutunut tähän prosessiin. Minä toivon, tai meillä kaikilla on tämä toive, että kunhan Kosovossa toivottavasti pian uusi hallitus on astunut toimeensa, tämä vuoropuhelu ja nämä neuvottelut voivat jatkua poliittisella tasolla, teknisellä tasolla, virkamiestasolla. Näitä keskusteluja on mm, mukavaa kyllä jatkettu, mutta jossain vaiheessa tietysti tarvitaan myös poliittista tukea tälle, joten tämä osallistaminen, luku 35, se on tärkeä asia. Tämä on toinen esimerkki, hyvin konkreettinen esimerkki siitä, miksi me eh, liittymisneuvotteluissa me tarvitsemme eh, aikaa, jotta asiat eh, toteutuvat, koska ei ole pelkästään kyse siitä, että muutetaan lainsäädäntöä, tai sovitaan jostain, vaan ihan konkreettisesti voidaan sitten myös todistaa, että edistystä on tapahtunut ja se vie aikansa, mutta kun on kyse Serbiasta, niin tällä hetkellä olen hyvin luottavainen. Kiitoksia, Stenrova Fajon. Kandidaatsa komissaaria Niko Prešanus. Kiitos, hyvä komission jäsenehdokas. Minulla on pari kysymystä, jotka liittyvät Serbiaan. Toisin kuin muut hakijamaat, Serbia oli ainoa, joka ei ryhtynyt toimenpiteisiin Venäjää vastaan. Miten te vakuutatte tämän maan noudattamaan unionin linjaa samantyyppisissä tilanteissa tulevaisuudessa? Yhdessä korkean edustajan kanssa teillä tulee olemaan tärkeä rooli Kosovan ja Serbian välisessä dialogissa ja haluaisin tietää, onko teillä jonkinlainen Kosovo-strategia tämänhetkisen kriisin valossa, jossa yritetään perustaa hallitusta. Viisi maata ei edelleenkään tunnusta Kosovaa. Haluaisin myöskin tietää, tuletteko te olemaan, olemaan käytettävissä välittäjänä Bosnia-Herzegovinassa ennen vaaleja. Aiotteko tehdä yhteistyötä poliittisten puolueiden kanssa, jotta perustuslakimuutokset saadaan aikaiseksi, vai onko teillä jonkinlainen erilainen lähestymistapa? Se tilanne, että Serbia ei ole liittynyt Euroopan unionin kantaan tai tue unionin kantaa, luonnollisesti vaatii lisäkeskusteluja. Ja tämä osoittaa, että tässä ehkä aikaa vielä tarvitaan ja osoittaa myös sen, että ei pysyvää tulosta saa aikaan yhdessä yössä. Ja tämä on aivan varmasti asia, jota myös Serbian hallituksen tulee pohtia, sillä jos haluaa kulkea kohti jäsenyyttä, tulee myös ottaa kokonaisuus huomioon. Ja yleensähän on sitten ihan riippuu jäsenhakijavaltioista, miten nopeasti neuvottelut voidaan saattaa päätökseen, hyvään päätökseen. Mitä Kosovoon tulee, mm, tilanne on äh, dynaaminen, se tuskin tulee ihan näin pysähtymäänkään. On todella vielä viisi maata, jotka eivät ole Kosovoa tunnustaneet. Kyllä minä uskon, että tässä liikehdintää syntyy ja äh, tässä korkea edustaja ja äh, minäkin omalta osaltani pyrimme saamaan asioita liikkeelle. Tilanne on vielä epätyydyttävä. Mitä Bosnia-Herzegovinaan tulee, mm, olin uskoakseni ihan selväsanainen tuossa aiemmin todetessani, että asia on minulle hyvin tärkeä. Tilanne tällä hetkellä on se, että moniin vuosiin ei ole saatu käytännössä minkäännäköistä edistystä aikaan, ja tämähän nyt ei tietenkään voi olla toivottavaa. Ja toivon, että Kroatian liittymisen myötä Äh, ja Serbian toimien myötä ja äh, vahvistetun alueellisen yhteistyön myötä, kun ajatellaan vaikkapa liikennettä, kuljetusta, energiaa ja niin edelleen, että hiljalleen ihan nämä tosiasiat äh, synnyttäisivät tilanteen, että myös poliittisella tasolla saataisiin liikehdintää aikaan. Niin kuin todettua, niin tämänhetkinen tilanne ei kyllä johda yhtään mihinkään. Monsieur le commissaire euh, désigné, la... Hyvä komission ehdokas, Euroopan huolenaiheet idän suhteen saa mieleni sen, että ehkä unohdamme etelän. Viimeisen neljän vuoden aikana Euroopan unionin investoinnit etelään vähenivät 20 prosentilla, eikä se auttanut meidän tuntemaamme tilannetta. Lissabonin jälkeen, Välimeren unioni vuonna 2008, kaikki nämä ovat jääneet syrjään. Ja aiotteko te toimikaudellanne tehdä aloitteen, jotta Eurooppa ei irrottaudu etelästä? tänä päivänä suurimmat investoijat Välimerellä ovat BRIC-maita, siis Kiina ja muut maat. Ne ovat ottaneet tämän roolin ja jos tarkastelemme poliittista geostrategista tärkeyttä tai tärkeyttä maahanmuuton suhteen, niin minun mielestäni meidän tulisi tehdä tässä aloite. Aiotteko te hoitaa tämän eteläkysymyksen ja minkälaisen aloitteen voitte, aiotte tehdä, jotta tämä välimeren kysymys otetaan uudelleen asialistalle, koska se kärsii tällä hetkellä? Minä haluaisin niitä ihmisiä täällä salissa ja mahdollisesti myös ulkopuolella, jotka tämän keskustelun äh, seurauksena ovat ehkä saaneet sen vaikutelman, että katsomme vain itään päin vakuuttaa, äh, että me kyllä katsomme kaikkiin suuntiin. Herra Predan kysymys, olenko kumpaakin. Ei ole kyse pelkästään idästä, eikä ole kyse pelkästään laajentumisesta, vaan on kyse myös etelästä. Kaikki kaikki se, joka liittyy Euroopan naapuruusalueisiin, saa kaiken huomiomme, koska olosuhteet naapuruusalueilla vaikuttavat suoraan omaan tilanteeseemme. Ajatellaanpa tässä nyt esimerkiksi pakolaisvirtoja. Toisaalta jos näemme sen potentiaalin, jota näissä maissa on, myös taloudellisen potentiaalin, niin meidän on sitä tarkasteltava ja meidän etumme mukaista on myös nostaa esiin ihmisoikeuskysymyksiä, ihmisarvoista elämää ja seurata näitä asioita näissä maissa, mutta meidän täytyy lähteä Euroopan suorista eduista ja nämä suorat edut ovat sitä, että eh, me pääsemme tällaiseen ystävien piiriin oikeastaan tällaisessa tilanteessa olemme jo ja toivottavasti monet näistä tulipaloista saadaan sammutettua. Mm. Välimeren kumppanuuden vahvistaminen on tässä tärkeä elementti. Commissioner designate, my questions concern Turkey. The blockage of the... Kysymykseni liittyy Turkkiin. Ankaran pöytäkirjan täytäntöön panemattomuus äh, on saanut komission sen Fyylen äh, pyrkimään saamaan käyttöön tämän myönteisen agendan, että asiaan saataisiin liikettä. Miten te tähän positiiviseen agendaan suhtaudutte ja miten pyrkisitte tukemaan Turkkia niin, että se saisi aikaan edistystä ja ottaisi yhteisön säännöstön käyttöön. Toivotteko, että saadaan vipuvaikutusta tilanteeseen avaamalla uusia neuvottelulukuja ja näin tilannetta uudelleen liikenteeseen? Kun ajatellaan Turkin ja Kyprion, Kyproksen työryhmää alue työryhmää. Äh, kovastihan sitä yhdentymistä on siellä toivottu jo pitkään. Miten asiaan saataisiin liikettä? Rova Piri, ensimmäinen kysymyksenne. Lähestymistapa, jonka komission jäsen Fyyle valitsi, oli mielestäni aivan oikea. Ja hän ei todellakaan ole tyytyväinen tähän asti äh, saatuihin tuloksiin mutta minä tuen hänen lähestymistapansa. Täytyy vain jatkaa tällä valitulla tiellä. Ja jälleen kerran totean, että on täysin Turkin viranomaisista nyt kiinni, saadaanko asian liikettä. Meillä on hyvin selvät kriteerit, sopimukset, meillä on Ankaran pöytäkirja, ja kun kriteerit eivät täyty, niin niin kauan ei avata myöskään uusia neuvottelulukuja. Tapasin juuri uuden Eurooppa-asiain ministerin ja ähm, joitain päiviä aiemmin hän esitteli strategia-asiakirjan neuvottelujen jatkamisesta Euroopan unionin kanssa. No tämä meidän täytyy tietenkin arvioida mutta kyse on paitsi paperista myös konkreettisista toimista, joihin Turkin on ryhdyttävää ollakseen uskottava. Ja Turkin on tämä todistettava myös ö, pidemmällä aikavälillä. Eli tietyt kriteerit tulee täyttää ennen kuin voidaan käynnistää neuvotteluja uusista vielä suljetuista luvuista. Mitä tulee uuteen rakenteeseen, meidän täytyy tarkastella asiaa. Liikehdintä, jota tämä aluepääosaston työryhmä pyrkii saamaan aikaan, on pohjannut työnsä hyvin konkreettisiin hankkeisiin. Ja tiedän, että heillä todella on kykyä, tietotaitoa, pätevyyttä, hoitaa asioita. Joten kyllä tämä saattaisi tarjota lisämahdollisuuksia läheisempään yhteistyöhön näiden kahden osapuolen välillä. Ja kyllä tämä toivon mukaan sitten saaren yhdistymiseen viime kädessä johtaa. Kiitos. Papadakis. We are extremely Herrahan, Me olemme hyvin huolestuneita tilanteesta Gaasan kaistalla ja katastrofaalisesta humanitaarisesta tilanteesta Onko teillä mielessänne mitään konkreettisia toimia, jotta Euroopan vaikutusvalta Israelin suuntaan kasvaisi? Miten me voimme varmistaa sen, että EUn äh, taloudellinen tuki Palestiinalle käytetään Palestiinan kansalaisten hyödyksi? Ja mikä teidän ehdotuksenne on, jotta tämä Kaasankaistan jumitunut tilanne saadaan purettua? Ja mitä olette mieltä humanitaarisesta käytävästä Kyprokselle? Ja sitten mikä on EUn suunnitelma Rafahin suhteen? Monet kysymyksistä ovat sellaisia, että teidän täytyy esittää ne Rova Mogherinille. Ei tarkoita, ettenkö haluaisi vastata niihin, mutta meidän täytyy olla koordinoituja, koska ne ovat hyvin poliittisia, arkaluontoisia kysymyksiä. Ja mm, minun näkemykseni mukaan meidän, minun täytyy auttaa häntä niillä välineillä, joita meillä on naapuruuspolitiikassa, jotta voimme katsoa, miten voisimme parantaa tilannetta. Miten voimme liennyttää ja ratkaista tilanteen mitä tulee tähän humanitaariseen käytävään, niin meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme taata hyödykkeiden, tavaroiden pääsyn Gaasan alueen ihmisille. Tämä on osa tätä sovinnon prosessia, mutta meidän täytyy olla koordinoituja tässä asiassa ja tässä tapauksessa Rova Mogherini vastaa tästä. En nyt mitenkään halua mm, vältellä vastuuta, mutta tämä on esimerkki hyvästä yhteistyöstä, joka meillä, jota meillä tulee olemaan tulevaisuudessa. Thank you, voorzitter. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Täällä minä olen. Lehdistönvapaus ennakkoehtona neuvottelujen käynnistämiselle on jo käytössä, mutta itse toimittajana, neljäntenä valtiovallan, neljännen valtiovallan edustajana haluaisin kuitenkin todeta, että mielestäni tilanne on kehittynyt hyvin epäilyttävän suuntaan Länsi-Balkanilla, Turkissa. Lehdistön vapautta on rajoitettu, enkä minä ollenkaan epäile sitä, etteikö ilmaisunvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, riippumattomat mediat olisi teille ehdottomia edellytyksiä neuvotteluissa, jäsenyysneuvotteluissa kyllä. Ja tässä mielestäni vain rapaisitte hiukan pintaa. Voisitteko vastata konkreettisemmin, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta lehdistönvapaus saadaan agendalla paremmin esiin, koska tilanne on näissä maissa nyt heikentynyt. Miten aiotte ihan lyhyellä aikavälillä puuttua asiaan, että se saadaan korjattua? Ja. No, meillähän on kyllä oppia tullut ja olemme ottaneet opiksemme ja meillähän on ihan neuvottelulukuja, jotka asiaa käsittelevät. Siksi ne olemmekin avanneet neuvotteluille ensimmäiseksi. Kysehän on juuri oikeusvaltiosta, mielipiteenvapaudesta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja läpinäkyvyydestä. Ja me olemme kyllä oppineet läksymme ja tätä menettelyä käytämme jo muun muassa Montenegron ja Serbian suhteen. Ja nämä luvut ovat sitten viimeiset jotka suljetaan ensimmäisenä avataan, viimeisenä suljetaan. Ja tämä kyllä näissä neuvotteluissa aina johtaa meidät samaan kohtaan. Kyse on kahtalaisesta tavoitteesta. Yhtäältä tavoitteena on luonnollisesti jäsenyys, mutta toisaalta tavoitteena on jo neuvottelujen aikana saada aikaan tarpeellisia muutoksia, uudistuksia. Ja tässä Kyse on, ja tämä riippuu ihan näistä maista itsestään, miten nopeasti vastaavat Euroopan unionin selkeisiin vaatimuksiin, miten nopeasti reagoivat. Ja tästä sitten riippuu, miten nopeasti viime kädessä voivat tulla Euroopan unionin jäseniksi. Ja kun nyt katson näiden maiden pyrkimyksiä ja kansalaisten pyrkimyksiä, niin kyllä heidän etujensa mukaista on liittyä unioniin mahdollisimman pian, ja tämä on mielestäni paras painostuskeino, mikä meillä on. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, niezależnie od zapewnień o naszych dobrych intencjach. Kiitoksia. Me vakuutamme aina, että meillä äh, on paljon hyvää tahtoa, mutta silti Venäjä tekee paljon äh, laajentumista ihmisiä vastustaakseen Euroopassa. Mitä meidän pitäisi reagoida tähän? Pitäisikö meidän ottaa maat nopeammin EU-hun? Tällä tavoin vastaamme Venäjälle ja vastustamme Venäjän painostusta. Tai jos olemme liian maltillisia, niin painostaako Venäjä sitten naapurimaitamme vielä enemmän? Ja toinen kysymys, nimittäin eh, se, miten osallistuitte nykyisen komission työhön, koko komission työhön. Mikä eh, teidän näkemyksenne oli eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta One of Us? Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig. Ensinnäkin on tärkeää huomata, että yksittäisten valtioiden ja niiden kansojen eh, itsemääräämisvallassa on se, eh, minkä tien ne valitsevat myös suhteessaan Euroopan unioniin meillä on etuja, kun on kyse, mm, koska on kyse mahdollisista eh, tulevista jäsenvaltioista, koska on kyse maista, jotka ovat naapurimaitamme. Ja aina riippuen siitä, mikä tilanne on, meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Esimerkiksi se tosiseikka, että ehdokasvaltiot ovat saaneet meiltä jo merkittäviä summia rahaa uudistaakseen maata ja yhteiskuntaa, lähentääkseen sitä Eurooppaan, niin se on todellinen kannustin, jotta valtio tekisi suvereenin Eurooppa-myönteisen päätöksen. Ja siksi teemmekin näitä toimenpiteitä, joilla tuemme näitä valtioita niiden tiellä kohti Eurooppaa tai lähemmäksi Eurooppaa. Autamme niitä kehittämään yhteiskuntaansa ja infrastruktuuriaan niin, että niistä tulee Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kumppaneita. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen Haan, katsotaanpa kautta 2007-2013 12 miljardia euroa oli käytettävissä. Käytettiinkö näissä tukitoimissa jonkin äh, näköisiä standardeja ja voidaanko todeta, äh, todistaa, että rahat on käytetty äh, hyvän tavan mukaisesti 2000 14.20 saatte 14 miljardia euroa. Onko tässä äh, tätä rahaa jotenkin kiintiöity, kun ajatellaan vaikkapa rajat ylittävää yhteistyötä äh, yli äh, ulkorajojemme, miten tämä toimii ja miten valvonta toimii. Ähm, huhtikuussa tuli Euroopan naapuruuspolitiikan uusi julkilausuma. Voitteko puhua tästä? Ja nyt kysyisin vielä että tulevatko nämä rahat suoraan ihmisille, luovatko ne työpaikkoja, avatko ne nuorille tulevaisuuden näkymiä, tarjoavatko ne perheille turvallisuutta. Mikä on teidän visionne, mikä on teidän näkemyksenne? Kiitos. Arvoisa edustaja, jos nyt lähden viimeisestä kysymyksestä, niin minä taisin tässä aiemmin tänään jo viitatakin siihen, että kaikki naapurimme idässä ja etelässä ovat saaneet mahdollisuuden, tai näiden nuoret ovat saaneet mahdollisuuden osallistua Erasmus Plus-ohjelmaan. Tämä on erittäin hieno asia ja sitä nuoret myös todella käyttävät hyväkseen. Ja me pyrimme luonnollisesti parantamaan yksittäisten maiden taloudellista tilannetta. Tämä on meidänkin etujemme mukaista ja näin luodaan työpaikkoja, mutta jos nyt todettaisiin, että politiikka suoraan äh, luo niin ja niin monta työpaikkaa, niin tämä ei ole mahdollista. Meidän täytyy luoda sellaiset puitteet ja sellaiset mahdollisuudet ohjelmiemme kautta, että ähm, kumppanimme ja myös kansalaisyhteiskunta voivat ryhtyä toimiin, joissa ja joiden kautta syntyy hankkeita, toteutetaan hankkeita, jotka viime kädessä sitten johtavat työpaikkojen säilyttämiseen tai parasta kyllä jopa luomiseen. Sitten vielä ensimmäinen kysymyksenne. Kyllä, rahankäyttöä todella valvotaan Teillä tulee olemaan ilo kerran vuodessa, en tiedä oletteko henkilökohtaisesti tässä mukana vai ryhmäkolleganne, niin teillähän on vastuuvapaus käsittely kerran vuodessa ja tuolloin tarkastelette Euroopan unionin eri toimijoiden toimia. Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa rahan käytön, antaa siitä sitten oman kertomuksensa tilintarkastuskertomuksen ja tämä luonnollisesti kattaa myös laajentumis- ja yhteis- Tässä virhemarginaali on ihan pikkuisen vihreän alueen yläpuolella. Emme voi tähän tietenkään tyytyväisiä olla, mutta voimme kaiken kaikkiaan todeta, että rahan käyttö on hyvinkin hyvällä tolalla. Ja pyytäisin teitä ottamaan huomioon erityiset olosuhteet kentällä. Ja lopuksi vielä ohjelmat yksittäisissä maissa ja ohjelmointi yksittäisissä maissa luonnollisesti riippuu aika paljoltikin myös siitä, miten strategisen vuoropuhelumme kautta saadaan tuloksia ja tietenkin sitten myös väliarvio. Teidän panoksenne on tässä hyvin tärkeä ja antaa meille pohdittavaa sen suhteen, miten voimme ohjelmoida entistä paremmin aluepolitiikasta. Kokemukseni on osoittanut, että tämä, tässähän on hyvin paljon äh, äh, ehdollisuutta mukana ja tämän kokemuksen otan kyllä mukaan. Thanks, Mr. President. I would go... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin palata Ukrainaan ja rahaan. Ukraina saa taloudellista tukea ainakin 11 miljardin arvosta tulevina vuosina eu talousarviosta ja EU-perusteisista rahoituslaitoksista. Haluaisin kysyä teiltä, miten te ja miten EU varmistavat sen, että Ukrainan saama taloudellinen tuki käytetään hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti – ja jotta tilintarkastajien ei tarvitse sitten tähän mitään kommenttia laittaa. For this I don't have a guarantee, but... No tätä en tietenkään voi taata, mutta jälleen kerran haluaisin vakuuttaa teidät tämä 7,7 miljardia koskee joitakin vuosia. Se ei, ei liity ainoastaan EU-instituutioihin, vaan mukana on myöskin Maailmanpankki Eli se on sekoitus erilaisia rahoituslähteitä ja jokainen lahjoittajista, jokaisella lahjoittajalla on oma väline, jolla valvotaan ja suoritetaan tilintarkastuksia sen suhteen, miten heidän antavat, antamat määrärahat on käytetty. Sama pätee myöskin niihin rahoihin, joita käytetään Euroopan unionin talousarviosta. Meillä on tässä omat välineemme Eurooppalainen raha naapuruuspolitiikassa yleensä käytetään suoranaisesti edustustojen kautta. Edustustot tekevät yhteistyötä kentällä toimivien järjestöjen kautta. Joskus rahaa kanavoidaan kansainvälisten järjestöjen kautta. Eli nämä ovat hyväksi todettuja keinoja kanavoida varoja. Mutta jos on kysymys esimerkiksi Itä-Ukrainan jälleenrakennuksesta, se on valtava haaste ja sitten täytyy katsoa, miten tämän, tämän suhteen toimitaan. Thank you, Chair. Mr. Han, indeed. Kiitoksia puheenjohtaja, herra Han. Kun teidät nimitettiin tähän tehtävään, niin teillä annetaan hyvin historiallinen tehtävä ja mahdollisuus. Koskaan aikaisemmin Euroopan unionin naapurusto ei ole ollut näin epävakaa ja muuttuva. Stefan Füle vei itäisen kumppanuuden ihan konkreettisiin tuloksiin, vapaakauppasopimuksiin muun muassa. Jos teidät hyväksytään komission jäseneksi, niin mikä on teidän menestystarinanne, mitkä ovat ne asiat, joita aiotte toteuttaa kaudellanne, jotta itäinen kumppanuus etenisi. Ja sitten toinen kysymys. Lännen ja Venäjän suhteet ovat tällä hetkellä hyvin monimutkaiset ja hyytävät. Mitä te aiotte tehdä, jotta Venäjän federaation kansalaisyhteiskunta vapautuisi ja että meillä olisi enemmän yhteistyötä tavallisten ihmisten kanssa? Uh, Tähän ensimmäiseen kysymykseen, jotta voitaisiin valmi- voidaan valmistaa ehdokasmaitamme laajentumiseen tavalla, että mahdollisesti pian sen jälkeen, kun lähden tästä tehtävästä, yksi jos toinenkin voisi liittyä Euroopan unioniin, se olisi jo menestystarina. Mutta myös joidenkin jumittuneiden neuvottelujen vapauttaminen olisi pieni askel, se saattaa näyttää pieneltä askeleelta, mutta pieni äh, askel voikin olla iso askel i, ää, ähm, äh, ihmiskunnalle, äh, kuten olemme oppineet. Joten jos onnistumme jotain tekemään esimerkiksi Fyromissa, äh, jos edistymme Bosnia-Herzegovinassa, Serbiassa, Kosovossa, niin tämäkin on jo jotain. Tai Turkin kohdalla – niin kyllä tämä on jo mitattavissa oleva edistystä. Sitten Venäjästä. Jälleen kerran mielestäni on tärkeää pitää yllä yhteyksiä, pitää vuoropuhelun kanavia auki. Ja meidän on osoitettava venäläisille kollegoillemme, että naapuruuspolitiikkaa kuten alkupuheenvuorossani sanoin, ei vaaranna Venäjää. Meidän olisi nähtävä, että se on hyödyksi kaikille, jos pystymme parantamaan suhteitamme. Ja näiden suhteiden tulisi perustua luottamukseen eikä kielteisiin vaikutelmiin ja toivottavasti voin vaikuttaa. Aion ainakin tehdä kaikkeni. Eh, gracias. Eh, señor Han. Kiitos, herra Han. Eh, Lady Ashtonin aavikon jälkeen tulee Haanin keidas ja nyt neuvottelut ovat jatkuneet äärimmäisen pitkään. Joitain lukuja on saatettu jo suljettua. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyy Turkkiin. Pidättekö Turkkia todellisena mahdollisena tulevana jäsenvaltiona ja onko mahdollista saada päätökseen neuvottelut edes jostain luvuista? Äh, tässä tulevina aikoina. Ja kun ajatellaan unionin suhteita Turkkiin, niin onko mielestänne vaarana, että Turkki saattaisikin suuntautua äh, poispäin Euroopasta, äh, jopa esimerkiksi lähtien Venäjän rinnalle ja yhdistäen mm, etunsa Venäjän intresseihin? No, tuota, minä olen pragmaatikko ja Turkki on meille tärkeä kumppani ja kyllä me olemme Turkin ehdottomasti ylivoimaisesti tärkein kumppani. Kauppaa käydään 120 miljardia euroa vuodessa, neljä viides osa ulkomaisista investoinneista Turkissa tulee Euroopan unionista, joten Turkki Turkin edun mukaista on ja täytyy olla se, että sillä on äh, hyvät tulevaisuuden katsovat äh, suhteet Euroopan unionin kanssa. Ja meillä taas äh, toisaalta on neuvottelupuitteet, niin kuin tiedätte. Lopputulos on vielä avoin. Mitä tulevaan jäsenyyteen tulee, niin siitä sitten aikoinaan neuvosto päättää ja minä kunnioitan tätä toimintatapaa. Tulen seuraamaan tilanteen kehittymistä. Olin aikoinani Itävallan valtiovarainministeri tuolloin ensimmäinen luku, joka suljettiin, oli tiedettä koskeva, mutta tuostakin on jo aika monta vuotta aikaa. On tärkeää, että neuvottelut jatkuvat, mutta niin kuin täällä tänään on useampaan otteeseen todettukin, juuri perusoikeuksien toteutuminen Turkissa, sen yhteiskunnassa, Euroopan unionille äärimmäisen tärkeä asia. Niin ja sitten se vielä tuo akseli Turkki-Venäjä. Thank you, Mr. Commissioner designate. In his foreign... Kiitoksia komission jäsenehdokas. Toimeksiantokirjassa Juncker sanoi, että Euroopan kansalaiset tarvitsevat taukoa laajentumisesta, viiden vuoden taukoa. Tämä ei ole mikään hyvä viesti, kun teidänkin salkkunne otsikko on, että laajentuminen rajoittuu vain neuvotteluihin – on kuusi Balk- Länsi-Balkanin maata, jotka maantieteellisesti ovat Euroopan unionissa ja niillä on rajat viiden jäsenvaltion kanssa. Nämä kuusi valtiota ovat läheisissä yhteyksissä toisiinsa paljon enemmän kuin mitkään muut valtiot. Mitä mieltä olette yhteistä lähestymistavasta, jonkinlaista yhteisistä ponnisteluista Länsi-Balkanin maiden liittymisprosessissa. Kiitoksia. Uh, Vaikka meidän täytyykin neuvotella erikseen ja kohdella maita erikseen, niin jotta meillä olisi riittävää edistystä alueella, voin hyödyntää tässä kokemusta aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä – koska olemme saaneet kokemusta tällaista makroalueellisista strategioista. Meillä on Tonavan alueen strategia ja olemme tässä viimeistelemästä erästä toista strategiaa, jossa melkein kaikki, johon melkein kaikki valtiot, ehdokasvaltiot tai mahdolliset ehdokasvaltiot osallistuvat. Ja yksi tavoitteistani on näiden valtioiden alueellisen yhteistyön vahvistaminen, myöskin koko alueen yhteistyön vahvistaminen. Äh, raja ei lopu äh, siihen, missä äh, jäsenvaltiot ovat, kyllä heillä on suhteita myös Kroatiaan, Romaniaan, Bulgariaan, Kreikkaan. Meidän täytyy katsoa, miten kehitämme koko tätä aluetta ja se on tarpeen tilanteen parantamiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan unioni haluaa kunnioittaa ihmisoikeuksia ja se on mukana kaikessa Välimeren toiminnassa nämä tekijät. Meillä on kuitenkin tuolla alueella tuhansia kuolleita, Syyrian Libanin kriisi, fundamentalismi on toimista, siellä on miehitystä ja siellä on myöskin jännitteitä Marokon ja Palestinan välillä Euroopan unioni tekee sopimuksia miehittäjävaltioiden kanssa, toisin sanoen se poikkeaa arvoistaan, se poikkeaa YK peruskirjoista ja rikkoo ihmisoikeuksia vastaan ja ihmisoikeussopimuksia vastaan konkreettisesti teidän vastuualueellanne ja Morgerinin vastuualueella, mitä aiotte tehdä? Mitä aiotte tehdä Israelin ja Marokon suhteen ja miehitysten suhteen? Miten aiotte pakottaa Israelin äh, kunnioittamaan siirtokunnista tehtyjä päätöksiä ja aiotte käyttää hyväksi artiklaa 2, jolla voitaisiin jäädyttää varat silloin, kun ihmisoikeuksia on rikottu? Die Europäische, die Europäische Euroopan unioni Marokko-kysymyksessä ja oletan, että viittaatte tässä Länsisaaren konfliktiin tai ää, ää, miehityspolitiikkaan ja tilannehan on täysin selvä. Ja mitä tulee todella siis Länsi-Saharaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, niin meillähän on aivan selkeä toimivalta YKlta, joka asiaa käsittelee ja mitä Euroopan unioniin tulee, me tuemme pyrkimyksiä kaikin tavoin, mutta ei varmaankaan ole järkevää, että lähetetään useampia kokkeja tätä soppaa sekoittamaan. Nyt meidän täytyy huolehtia osaltamme siitä, että asiat täytäntöön pannaan ja me tietenkin annamme sitten oman panoksemme, kun sitä tarvitaan, niin me emme toki epäröi. Kirja Tervetuloa valiokuntaan. Varmaankin tiedätte, että te ja me ja kaikki Euroopan kansalaiset, kaikki Euroopan kansalaiset voimme matkustaa kaikkialle Euroopan unionissa – Ainoastaan rikolliset eivät näin voi tehdä. Ja kuitenkin Euroopan unionin sisällä on yksi alue, jonne te ei, herra Juncker, enkä minä voi mennä. Eli Turkin armeija estää tämän ja tietenkin viittaan tässä Famagustan alueeseen. Haluaisin tietää, aiotteko te vierailla Famagustassa, ei ainoastaan sen takia, että se oli oikea liike, vaan sen takia, että todellisella tavalla annettaisiin tukea alueen kaupungin kansalaisille. Haluaisin tietää, aiotteko tehdä tällaisen matkan, koska se hyödyttäisi koko Eurooppaa, se hyödyttäisi Turkkiä, kaikkiakin, koska jos asiat liikkuvat ratkaisun suuntaan, niin silloin asiat liikkuvat eteenpäin myöskin Turkin suhteen, eikä enää aina kompastuta tähän Kyproksen kysymykseen. Ja, Sie haben das äh, mit, ihrer letzten, mit Ihrem letzten Satz oder vorletzten. Niin, viimeisessä tai toiseksi viimeisessä lauseessa, että tämän jo sanoittekin. Erilaiset lähestymistavat ja toimenpiteet johtavat siihen, että keskustelut ovat pysähtyneet, mitä tulee vierailun Famagustassa. Minä olen uusi diplomatiassa, en nyt halua tässä ähm, tehdä mitään virheliikkeitä, haluan kuitenkin ähm, päästä tuloksiin. Aion keskustella asiantuntijoiden kanssa, mutta välillä ehkä täytyy ryhtyä uudenlaisiin toimiin. En voi nyt mitään konkreettista tästä sanoa, mutta mielelläni otan tämän huomioon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Hahn, let me thank you. Kiitoksia puheenjohtaja herra Haan. Kiitoksia tästä sitoumuksesta, että tarvitaan perustavanlaatuisia uudistuksia, erityisesti naapuruuspolitiikassa. Vastauksessanne puhutte ehdollisuudesta ja sanoitte, että tarvitaan enemmän yhteisomistajuutta. Vilnan huippukokous on kuitenkin osoittanut, että tällaisen mekanismin kautta, jos niin nämä valtiot vedetään Venäjän ja EUn väliseen vastakkainasetteluun. Ja tämä valinta EUn ja Venäjän välillä on suuri poliittinen ja taloudellinen riski kaikille. Ja tällä hetkellä itäinen naapuruuspolitiikka lisää konfliktia yhteiskunnissa, joten mitä aiotte tehdä, jotta tämä noidankehä, konfliktien noidankehä päättyisi, millaisia muutoksia aiotte tehdä naapuruspolitiikkaan, jotta voitaisiin tasapainottaa näitä etuja, aiotteko mennä Kisinauhun ja Kieviin ja Kiovaan ja puhua näiden valtioiden kanssa, että niistä voisi tulla jäseniä vuoteen 2020 mennessä. No, kun ajattelen näitä maita, niin jos vahvistatte nimityksen, niin luonnollisesti käyn kaikissa näissä maissa, mitä pikimmin ja Moldova ja Chisina luonnollisesti ovat ihan prioriteetti, koska marraskuun lopulla toimitetaan vaalit. Todetaan vielä, että tämä riippuu kustakin maasta ja sen väestöstä, kansalaisista, minkälaista tulevaisuutta ne haluavat, minkälaisen suhteen Euroopan unioniin haluavat. Tästähän on, tähänhän on erilaisia mahdollisuuksia ja meillä jo ensimmäisiä ratkaisuja onkin, mutta mielestäni ei voi väittää, että Euroopan unioni tässä olisi jotenkin ekspansionistisella mielellä liikkeellä. Ei, vaan me tarjoamme järkeviä suhteita naapureillemme. Ja kaikki ne, jotka haluavat lähentyä Euroopan unionia, saavat meiltä tähän tukea, mutta kunkin maan oikeus on ja tulee olemaan itse päättää suhteen laadusta. Tämä on tärkeää ja toivon, että myös Venäjä osapuolena näkee asian samoin. Ei tässä ole tarkoitusta lähteä törmäyskurssille. Meidän kaikkien edun mukaista on, myös Venäjän edun mukaista on, että alueille saadaan vaurautta, vapautta, ihmisoikeuksia, demokratiaa – jotka ovat perustana onnellisille ihmisille, e, jotka saavat sitten enemmän aikaan ja näin hyvinvointi lisääntyy. Tällaisen viestin minä haluan välittää. Eli voidaan elää yhdessä rinta rinnan, e, toivottavasti ilman pakotteita, mutta jos tarpeen, niin ei meidän tule myöskään pelätä pakotteiden käyttöönottamista. Ei voi olla niinkään, että tietyt rikkomukset, vaikkapa alueelliseen koskemattomuuteen kohdistuvat rikkomukset, vain hyväksytään sellaisenaan ja niellään hiljaa. On päästävä sellaiselle tasolle tässä keskustelussa, että asiat saadaan hoidettua eh, ilman pakotteita. Herr Kommissar, niin, hyvä komissiaisen herra Haan, tilanne Itä-Ukrainassa. Sehän ei ole tällä hetkellä sellainen, että on vain hyviä vaikutelmia, vaan vaarana on, että naapuruuspolitiikassa teillä on edessänne vielä toinenkin jäätynyt konflikti, kuten on Transnistrian ja esimerkiksi Abhaasian kohdalla. Mikä on teidän ajatuksenne tästä? Miten EU tulisi tätä käsitellä? Mitä mieltä olette pakotteiden jatkamisesta? Olette puhuneet alueen uudelleenrakentamisesta. Millaiset olosuhteet siellä täytyy olla sitä varten? Toinen kysymys liittyy korruption torjuntaan torjuntaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen Ukrainassa. Tämä oli yksi suurimmista toiveista Euromaidanilla. Mm, mitä kokemuksia meillä on muista maista siirtymävaiheessa, miten voimme EUn osalta auttaa mm, tämän toiveen toteuttamisessa? Ich meine, in der Frage der Ostukraine. Niin, Itä-Ukrainan kohdalla asiat ovat aivan aika selvät. On kyse Ukrainan alueellisen itsemääräämisoikeuden ylläpitämisestä. Presidentti Poroshenkokin on tehnyt ehdotuksia. Meillä on Minskin piiri kokonaisuudessa olemme hyvällä tiellä. Se on varmasti vielä varsin hauras tie. Aselepoa rikotaan jatkuvasti. Olen myös luottavainen sen suhteen tämän noin 30 kilometrin käytävän luominen voi auttaa kestävän sovinnon saamisessa, mutta meillä eurooppalaisina ei ole mitään välitilaa olemassa niin kauan kuin alueellinen itsemääräämisoikeus ei toteudu, ei voida myöskään tehdä myönnytyksiä Venäjän suhteen. Toivottavasti jossain vaiheessa keskusteluja pääsemme siihen tilanteeseen, että Eurooppa ei näe tätä enää uhkana, vaan päinvastoin. Ja tämä toinen aihe sitten presidentti Prosenkon uusimmat ilmoitukset, että hän haluaa viedä Ukrainaa lähemmäksi Euroopan unionia. Ja tätä varten hän haluaa myös toteuttaa erilaisia uudistuksia. Hän puhui 50-60 uudistuksesta. Hän on varmaan kyllä ajatellut jotain tässä, eikä vain heittänyt jotain lukua ilmaan. Ja paras painostus, jota me voimme Euroopan unionina harjoittaa, on se, että kun väestö ja maat EUn ulkopuolelta haluavat lähentyä EUta, haluavat läheisempiä suhteita, niin sitten niiden täytyy myös toteuttaa tiettyjä vaatimuksia ja ne menevät siihen suuntaan, jota Maidanilla olevat mielenosoittajat vaativat, riippumattomat tuomioistuimet, korruption torjunta, avoimuus, oikeusvaltioperiaate ja niin poispäin. Kiitos puheenjohtaja komission sen Herra Rados tässä jo aiemmin esitti kysymyksen liittyen laajentumiseen. Te totesitte meille niin kuin Junckerkin, että tulevien viiden vuoden aikana Euroopan unioni ei tule laajenemaan. Ja lisäsitte tähän, että kansalaisemme viimeisten kymmenen vuoden aikana ovat totutelleet 13 uuteen jäsenvaltioon ja tässä on vielä sulateltavaa. Minulle vihreänä tämä kuulostaa aika vaaralliselta strategialta. Kuulostaa vähän siltä kuin tämä laajentumispolitiikka olisi tulossa tiensä päähän. Ja kysyisinkin teiltä seuraavaa. Miten te aiotte varmistaa sen, että Euroopan unionin kansalaiset tulevina viitenä vuotena saavat sulateltua tämän viimeisten kymmenen vuoden prosessin niin, että EU voi jatkossa laajentua, koska erityisesti Balkanin alueen laajentuminen on osa rauhan prosessia. Sitä tarvitaan. Toinen kysymys, mitäpäs tekisitte, jos Islanti nyt sanoisi, että me sittenkin haluamme liittyä Euroopan unioniin? Höillähän unionin säädöstö on lähes täysin käytössä. Sanoisitteko Islannille, että ei? No, äh, ehkäpä kannattaa äh, nyt ensin odottaa, että se pyy on pivossa ennen kuin äh, sanotaan yhtään mitään asiasta. Mm, kyllä Islannin suhteen äh, ollaan kyllä yhteisön säädöstön alalla hyvin pitkällä, mutta kun ajatellaan sitten esimerkiksi mm, maataloutta ja esimerkiksi eläinten suojelua ja niin edelleen, niin kyllä siinä hiukan vielä on sulateltava. On sulateltava. Niin, te puhuitte äsken siitä, että olin sanonut, että kansalaistemme täytyy vielä sulatella tuota laajentumista. No se on aika voimakas sana kyllä, mutta on varmasti ilmeistä, että me eurooppalaiset olemme hyvin ylpeitä ja itsekin entisenä talouselämän edustajana voin todeta, että jos yritysrypäs kasvaisi niin nopeasti ja valtavasti kuin EU on kasvanut viime vuosina, niin voisi varmaankin arvata jo ennalta, että pieleen menee ja pahasti. 20 vuotta sitten meitä oli 12, nyt meitä on 28 koko rakenteemme, koko koko rakennelmamme on muuttunut aivan täysin. Jos tämä olisi tapahtunut talouselämässä tai maailmassa, niin ennuste olisi kyllä ollut vararikko. Mutta me olemme onnistuneet tässä me olemme hallinnoineet tämän hyvin, olemme saaneet äh, kaiken kaikkiaan hoidettua asian oikein hyvin. No, pientä yskähtelyä siellä tällä, mutta kaiken kaikkiaan tämä on toiminut oikein hyvin. Eli tähän tähänastinen laajentuminen, joka on yhteinen saavutuksemme. Meidän tulisi olla siitä ylpeitä. Ja meidän tulisi itse varmasti katsoa tulevaisuuteen ja todeta, että seuraava laajentuminen aivan varmasti toimii aivan yhtä hyvin. Ehkä ei olisi pitänyt tuota sanaa sulatella tässä yhteydessä käyttää. Mutta tarkoitin tällä sitä, että meidän omatkin eh, nykyiset EU-kansalaiset tulee ottaa huomioon. Kansalaiset jäsenvaltioissa ja laajentumiskomissaarina katson, että kyllä minun vastuualueeseeni kuuluisi myös se, että Euroopan unionin kansalaiset ovat laajentumisen takana ja hyväksyvät unionin laajentumisen. Thanks, President. Uh, Commissioner, I think... Kiitos puheenjohtaja. Yksi asia, josta voimme olla kaikki samaa mieltä, on se, että pehmeän vallankäytön suhteen EU on hyvä ja naapurimaiden suhteen uh, EU voi Äh, sillä voi olla se tehtävä, että se ylläpitää rauhaa näissä maissa. Kirjallisessa vastauksessa te puhutte siitä, että kansalaisyhteiskunta tulisi saada enemmän mukaan. Tämä on ihan hyvä asia, mutta jotta saamme teistä selvää, niin haluaisin teidän arvioni siitä, kuinka hyvin me olemme tässä onnistuneet tähän mennessä ja mitä meidän täytyisi tehdä, koska hyvin moni naapurimaa ei rakenna kansalaisyhteiskuntaa, vaan purkaa sitä, e, erityisesti Egypti, mutta myös muista, muitakin. Eli saisinko teidän arvion tästä ja voisinko kannustaa teitä puhumaan tästä äänekkäästi? mielekkäämmin tästä EUn roolista äh, rauhan puolustamisesta. I mean, particularly in I have personally... Uh, Erityisesti etelässä no, täytyy tehdä tilannekatsaus olemassa olevaan tilanteeseen ja ottaa huomioon, ottaa selvää kansalaisyhteiskunnan huolista. Ja se, että uusi laki on tulossa, jolla hoidetaan näitä asioita. Tähän täytyy pureutua. Mutta haluaisin vakuuttaa teille, että todellakin puhun näistä aika voimakkain äänenpainoin, koska olen vakuuttunut siitä, että kansalaisyhteiskunta on must, jos me haluamme perusoikeudet turvata jos meillä ei ole värikästä kansalaisyhteiskuntaa, niin silloin demokratiaa ei koskaan saavuteta. Se on ennakkoehto demokratialle. Hyvin laaja, monimuotoinen kansalaisyhteiskunta. Toistan vielä kerran sen, että tästä syystä me olemme omistaneet tiettyjä määrärahoja nimenomaan kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen, mutta minun on lisättävä, että meidän täytyy tarkistaa ja arvioida sitä, miten tämä on tähän mennessä toiminut. Voimmeko parantaa toimintaa jossakin erityisesti määrärahojen käyttö kansalaisyhteiskunta toimiin, jotta saataisiin kestävää, kestäviä vaikutuksia näillä rahoilla aikaan. Tämä tulee olemaan osa ehdotusta, jonka Juncker on pyytänyt minua tekemään ja joka liittyy naapurustopolitiikkaan. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, my question concerns... Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni liittyy Ukrainaan. Kannatatteko henkilökohtaisesti sitä, että Ukrainasta tulisi Euroopan unionin täysjäsen? Vai aiotteko kertoa meille, että että ette ole asiaa harkinnut ja että voisi siksi vastata. Nämä kuulemiset on tehty sitä varten, jotta saataisiin selville, mikä teidän henkilökohtainen kantanne on, sen lisäksi, että saamme tietää, mikä on komission kanta. Ja aikaisemmista kommenteista sain sen vaikutelman, että teistä on ikävää, että EU-Ukraina-assosiaatiosopimusta ei ole riittävän nopeasti pantu täytäntöön. Onko tämä arvio oikea vai ei? Ja sitten lopuksi maista, jotka haluavat liittyä Euroopan unionin. Hyväksyttekö sitä, että rikkaat valtiot eivät halua liittyä Euroopan unioniin, esimerkiksi äh, Norja ja Sveitsi. Ja ne valtiot, jotka haluavat liittyä äh, Euroopan unioniin, ovat erittäin köyhiä valtioita ja tulevat äh, kovasti vaikuttamaan eurooppalaiseen veronmaksajaan. Hyväksyttekö tätä? Thank you we can share our <laughs> maybe we can change and I'm sitting in the chair and... ehkä, me voimme, me voimme vaihtaa paikat ja minä menen tuonne ylös Ukrainaan liittyen. No tässä olen käytännönläheinen. Minun mielestäni osa on ollut paikalla Maidan aukiolla. Eli on selvästi olemassa enemmistön toive Ukrainassa, joka myöskin heijastui hiljattaisiin vaaleihin. Toisin sanoen he haluavat olla lähempänä Euroopan unionia. Meidän täytyy ennakoida ja tukea tätä. Tällä hetkellä emme voi sanoa tämän enempää, mutta toistan vielä sen, että Poroshenkon lähestymistapa oli käytännönläheinen lähestymistapa. Hän sanoi, että jos meillä olisi aikomus liittyä Euroopan unioniin, niin siihen vaaditaan kuitenkin paljon uudistuksia. Ja hän on ehdottanut, että seuraavan viiden, kuuden vuoden aikana vuoteen 2020 mennessä tehdään uudistuksia ja se voisi toimia pohjana tulevalle jäsenhakemukselle. Mutta toistan vielä kerran sen, että me olemme hyvin kaukana, ei ainoastaan päivämäärän suhteen, vaan myöskin sisällön suhteen, mutta toisaalta on olemassa selkeä toive Ukrainan kansan taholta. He haluavat lähentyä Euroopan unioniin ja meidän ei tulisi tätä hylätä. Sitten kukaan ei varmaankaan ollut kovinkaan tyytyväinen. Uh, finally, uh... Mutta se oli toimi, joka johti sitten aselepoon. And to avoid casualties... Ja jotta uhreilta vältyttäisiin, niin sen tulisi olla meidän kaikkien etujen mukainen toive. Signor commissario. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Kuten täällä on sanottu, Ukrainan kriisi on nyt kiinnittänyt Euroopan toimielinten eh, huomion melkein pelkästään eh, itäisen kumppanuuteen. Ja nyt kun keskitytään Venäjään, niin ollaan melkein unohdettu Välimeren eh, alue. Siellä monet valtiot ovat demokraattisessa siirtymävaiheessa. Siirtymävaiheen tilalle onkin tullut vaikea kriisi, joka esimerkiksi Libyasta on tehnyt epäonnistuneen valtion meidän, olemmeko riittävän nopeita vastaavaan tällaisiin kriiseihin. Meillä harvoin on tehokasta proaktiivista toimintaa. Tietenkin e, itäinen kriisi on vakava, mutta mutta etelässä tuhannet ihmiset ovat hukkuneet välimereen viime vuoden aikana. Meidän täytyy huomioida myös se, miten aiotte tasapainottaa naapuruuspolitiikan maantieteellisiä ulottuvuuksia, millaisiin toimiin ryhdytään, jotta EU ei tarvitsisi aina vaan löytää tällaisia väliaikaisia ratkaisuja jo puhjenneisiin kriiseihin. Voin vakuuttaa teille, että huolehdimme myös etelästä, emmekä nyt kun on syksy arabikevään jälkeen unohda näitä maita. Olen tämän myös ilmaissut ja olemme ilmaisseet, että pääosastolla on ja on oltava kylliksi henkilöstöä. En oikeastaan niin olen sitä mieltä, että vaikka Suuri yleisö katsoo nyt pikemminkin Ukrainan kriisin vuoksi, kriisin vuoksi itään. Me katsomme komissiossa aivan yhtä lailla edelleen myös etelään ja henkilöstömme ja rahoitusosuudet, joita olemme alkoineet, osoittavat tämän kyllä hyvin selvästi. Ja vaikka etelässä on kovasti ongelmia, joita en suinkaan halua lakaista maton alle, on myös hyviä esimerkkejä, myönteisiä esimerkkejä, kuten kehitys Tunisiassa tai edistys Marokossa tai Jordanian kehitys. Ei toki vielä ole maaliin päästy, mutta kyllä äh, kehitys äh, osoittaa, että myönteisiä tuloksia voidaan saada. Täytyy vain äh, olla peränantamaton ja toimia kestävällä tasolla. No niin, Libyan kohdalla tilanne on täysin toinen ja siellä on kyllä varsinainen pähkinä purtavaksi, mutta voitte, ja tämän vakuutan teille, voitte olla täysin varmoja siitä, että komissio lähtien minusta ja kaikista henkilöstööni kuuluvista henkilöistä. Komissio huolehtii yhtä lailla myös eteläisestä ulottuvuudesta. Ähm, Godatais komisārkungs. Godatais komisārkungs vienoteen. Hyvä komission jäsen. Yhtenä Euroopan unioni ja ulkopolitiikka, myös pakotteiden käyttö, se vaikuttaa eri tavoin eh, eri EU-jäsenvaltioihin taloudellisesti. Solidarisuuden osoitus olisi myös yhteiset lähestymistapa, kun katsotaan taloudellisia seurauksia. Nyt kun ajatellaan tulevaa salkkuanne, niin haluan kysyä teille, aiotteko ryhtyä toimiin, jotta kielteiset taloudelliset vaikutukset Euroopan unionin itäisissä maissa huomioitaisiin, vai onko teillä ehkä uusia välineitä, joilla voitaisiin auttaa näitä EUn jäsenvaltioita taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi? Ähm, das ist, äh, nicht meine... Tämä ei tule olemaan täysin minun toimivaltuuksissani, äh, mutta mehän äh, olemme keskustelleet tästä aiheesta jo nykyisessä kollegiossa, kun puhuttiin esimerkiksi maataloustuista Äh, huomasin sitten, että se keskeytettiin joillain aloilla, koska oli hyvin paljon hakemuksia, joita ei oikein pystytty täysin perustelemaan. Mutta jos äh, todellista mm, todistettavaa vaikutusta äh, on ollut, niin sitten sitä on käsiteltävää, mutta tämä on koko komission tehtävä ja sitten myös jäsenvaltioiden tehtävä eh, käsitellä tätä asiaa. Eh, Kun olen lentänyt tänne, kuulin, että portit ovat kiinni. Jos sanotaan Vladimir Putinille, että kolmen vuoden kuluttua Ukraina tulee EU-jäseneksi, niin eikö tämä ole aika selvä viesti hänelle, että hänen täytyy itse sitten vallata Ukraina kolmessa vuodessa. Turkki. Kauanko voidaan Turkki pitää koputtelemassa ovelle? Kuinka kauan voidaan Turkki kaikkia nöyryyttää. Heidät on joko hyväksyttävä tai sitten ei. Venäjä tekee meidät aivan naurunalaiseksi ja nauraa meille. Ettekö katso, että nyt olisi äh, aika päästä eroon hänen korkeudestaan Aleksander Lukashenkosta niin, että myös sinne valko saataisiin demokratiaa äh, Tiedättekö muuten, että suurin osa valkovenäläisistä tulee äänestämään äh, Venäjän liittymisen puolesta ja sitten meillä onkin jo Venäjän tankit Puolan rajalla? In the... Äh, no, politiikassa en ajattele, että mitä jos, äh, entäpä jos, ei, vaan minä pohjan toimeni konkreettisiin tosiasioihin. Ja rehellisesti sanottuna minä haluan aina keskustella, puhua ihmisten kanssa. Minä kuulun puoli täyden lasin puolueeseen, en puoli tyhjän lasin puolueeseen. Mielestäni ongelmat tulee ratkaista eikä luoda uusia ongelmia. Meidän täytyy olla peräksi, peränantamattomia, meidän täytyy olla johdonmukaisia. Ja rehellisesti sanottuna Euroopan unioni on moraalisesti niin voimakas ja vahva, että meidän ei tarvitse piileksiä kenenkään edessä. Ja viime kädessä sitten päivän päätteeksi muut tekevät itsensä naurettavaksi, emmekä suinkaan me. Eh, paldies priekšsēdētāji kungs, eh, godātais komisāra kandidāta kungs. Es tomēr ļoti jūs lūdzu. Eh, Hyvä herra Han, minä pyytäisin teiltä konkreettista vastausta siihen, milloin eh, Georgialle tarjotaan lähentymismahdollisuuksia ja tarjotaanko. Eh, sanon tämän siksi, koska omassa maassani eh, on samanlainen kokemus Georgiassa on tehty hyvin paljon uudistuksia, mutta se kannustimet katoavat, jos ei nähdä mitään tulevaisuuden mahdollisuuksia. Minä olin vähän aikaa sitten Georgiassa tapasin presidentin ja opposition edustajia. Tämä on todellakin Georgian toive, että se saisi selkeitä vastauksia tähän ö, ulottuvuuteen. Ehkä tämä ulottuvuus on vähän kaukana Georgiasta, mutta haluaisin teidän henkilökohtaisen vastauksen, jos ette voi puhua komission nimissä. Ähm, ähm, äh, no, en voi täysin tietenkään irrottautua, enkä sitä haluakaan. Georgian kansa on selkeän toiveen esittänyt. Me olemme tehneet äh, sopimuksia, mutta sielläkin näkee ihan selvästi, että on vielä paljon tehtävää. Esimerkiksi kun ajatellaan riippumatonta oikeuslaitosta, on vielä asioita, joiden kohdalla olemme erittäin kriittisiä. Meidän täytyy varmistaa sellainen kehitys, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti tasa-arvoisesti, avoimesti, että jännitteet, joita tässä yhteiskunnassa ovat, purkautuvat, on eh, erittäin, tämäkin on erittäin tärkeää siinä, kun lähennämme Georgiaa kohti Euroopan unionia. Olemme nyt tehneet ensimmäisen askeleen. Meillä on assotsiaatiosopimus ja vapaakauppasopimus. Eh, ne on nyt Nähtävä Varmasti tästä syntyy myönteistä kehitystä ja se vie sitten kohti lisätoimenpiteitä. Thank you, Mr. President. Um, thank you, uh, Mr. Commissioner Kiitoksia. Hyvä komission jäsenehdokas. Teen, kysym, esitän kysymyksen romaniaksi, koska Moldovan tasavallassa on suuria toiveita, kun siellä kuunnellaan tätä kuulemistilaisuutta äh, netistä. Jos Moldovan äh, tasavallan kansa äh, valitsee Euroopan myönteisen hallituksen, joka panee täysin täyteen tarpeelliset uudistukset, niin olisiko järkevää, että puhumme ehdokasmaa valtioaseman saavuttamisesta ja sitten että Moldova voisi liittyä Euroopan unioniin näiden viiden vuoden jälkeen. Ja sitten haluaisin vielä esittää Mustanmeren strategiasta kysymyksen. Voisiko Mustanmeren strategia olla väline, jolla voitaisiin huom- käsitellä turvallisuusnäkökohtia ja huolia alueella. Siis Tämä viimeinen on aivan varmasti tarpeellinen täydentävä toimija. siitähän keskustellaankin korkean edustajan varapuheenjohtajan kanssa. Asia on ollut käsittelyssämme. Saamaa koskee Moldovaa kuin mikä koskee kaikkia muitakin maita. Jos ja kun kansa ilmaisee tahdon lähentyä Euroopan unioniin. Näin voi tapahtua ja meidän tulee tukea näitä pyrkimyksiä. Meidän tulee äh, kulkea tässä rinnalla. Ja nyt olemme ryhtyneet tarpeellisiin toimiin. Moldovahan on ensimmäinen maa, jolla on äh, viisumivapaus. Eli viisumia ei enää tarvita Nämä varmasti ovat kaikki toimia, jotka mm, kulkevat ihan oikeaan suuntaan. Ei, ei Roomakaan rakennettu päivässä. Ja sama koskee maiden lähentymistä Euroopan unioniin. Tämä tie on kuljettava askel kerrallaan johdonmukaisesti mm. Tätä tarvitaan erityisesti näissä maissa ja toivon, että Moldovan 30. marraskuuta mm, vaalit ovat menestys ja että tähän asti kuljettua kurssia ei muuteta. Ja tällöin me luonnollisesti kuljemme siinä rinnalla jatkossakin ja annamme tukemme. Herr Hannerts letzter Fragesteller. Herra Haan, olen ryhmäni viimeinen kysyjä ja tarttuisin vielä tuohon kysymykseen tai kohtaan, mistä emme ihan teitä ymmärtäneet. Mitä se naapuruspolitiikan uudelleen muokkaaminen tarkoittaa? Mikä on eri tavoin kolme vuoden kuluttua sitten, kun Haan on ollut kolme vuotta naapuruuspolitiikasta vastaava komission jäsen? Toinen kysymykseni. Te täällä olette oikein hyvin todenneet, että se mitä olette kirjanneet ja mitä komission puheenjohtaja Juncker on kirjannut, että sitä ei ehkä ihan niin sellaisena tarkoitettu kuin miltä se ehkä kuulosti joidenkin korvissa Länsi-Balkanilla. Kyllähän neuvotteluja jatketaan. Entäpä ne maat, jotka neuvotteluja eivät vielä ole käynnistäneet, esimerkiksi Albania, joka haluaisi neuvottelut käynnistää mahdollisimman pian, ja Kosovo – joka edelleenkään ei ole päässyt viisumijärjestelmään mukaan järjestelmään, johon se olisi kuulunut ajat sitten. Sitten viimeinen kysymykseni yhteistyönne korkean edustajan kanssa. Haluamme, että olette voimakas komission jäsen, ettekä yksin omaan tarkkailija, kun nyt ajatellaan vaikkapa Välimerta tai Kyprosta. No, kiitos. Luulenpa, että tärkeää on myös todeta, että se mitä Stefan Fyle tähän asti on saanut aikaan todella ansaitsee tunnustusta meiltä kaikilta. Ei ole helppoa saada aikaan edistystä tällä alalla ja tiedän kuinka kovasti hän on työskennellyt, matkustanut. Istuin hänen kanssaan juuri, ehdimme lyhyesti tavata, kun meidän me istumme vierekkäin ja minun kahvinkeittimeni ei tuota hyvää kahvia eikä hänenkään, niin sitten voimme istua ihan kumman tahansa toimistossa. Niin, hän oli juuri tullut Albaniasta ja e, totesi, että meidän täytyy jossain vaiheessa sitten katsoa, että miten asiassa voidaan päästä seuraavaan vaiheeseen. Ja aivan varmasti herra e, Juncker e, on ajatellut, että kun minä aluepolitiikasta tunnen näitä ohjelmia ja rajat ylittävää yhteistyötä, että tästä voi olla hyötyä jatkossa tässä uudessa toimessa, niin jos minut nimitetään. Eli aluepolitiikasta saatu oppi voi esimerkiksi Länsi-Balkanilla olla oikein suureksi hyödyksi ja johtaa sitten myöhempiin liittymisiinkin. Joten tämä varmaankin liittyy tähän laajentumisnaapuruspolitiikan uudelleen muotoiluun. Ja ihan sama koskee naapuruspolitiikkaamme, kun olemme juuri puhuneet vaikkapa eteläisestä naapurustosta. Meillä on koko joukko hyvin konkreettisia hankkeita, joiden kautta tilannetta siellä kentällä voidaan parantaa. Ja minä puhun yhteistyöstä Mogherinin kanssa ja siitä, että tuemme toisiamme. Meidän tulee kulkea tässä, tässä rinta rinnan. Eilen keskustelimme ensimmäistä kertaa ja tietenkin me saadamme tätä lähestymistapaa ja käymme jatkokeskusteluja, mutta tarkoituksena on nyt käyttää välineitä mutta tärkeintä ovat poliittiset tavoitteet ja eri välineiden kautta näihin sitten päästään ja meidän täytyy tietenkin eh, kantaa vastuumme ja kaikki, jotka ajattelevat täällä jotain uudenlaisia rakennelmia rakenteita, muistakoon sen, että jokaisella komission jäsenellä on äänioikeus kollegiossa, eli meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä, esimerkiksi Relex ala kansainvälinen politiikka, naapuruuspolitiikka liittyvät yhteen. Albania vielä. Meillähän tulee tämä arviointikertomus. Ja toivon, että neuvosto sitten vahvistaa päätelmämme, jotta voimme edetä asiassa. Ja Kosovo, tästä aiemmin jo kysyttiinkin. tiettyjä teknisiä kysymyksiä täytyy vielä hoitaa ja toivon, että uusi hallitus sitten tai uuden hallituksen kautta asia saadaan paremmin hoitoon. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Euroopan unioni on asettanut rankkoja sanktioita Venäjälle ja se on myöskin lähettänyt paljon rahaa Turkille. Turkki myöskin rikkoo kansainvälistä lakeja, se miehittää Kyproksen tasavallan alueita, se on syyllistynyt myöskin miehitetyillä alueilla kansansiirtoihin. Se uhkailee Kyprosta jatkuvasti, se ei tunnusta Kyprosta eikä allekirjoita Kyproksen hyväksymiä sopimuksia ja kuitenkin sitten tällainen maa halutaan ottaa Euroopan unionin jäseneksi. Oletteko samaa mieltä siitä, että tällainen kahden nopeuden politiikka on oikea politiikka ja miten käytännössä te tuette eh, eh, Euroopan unionin jäsenvaltiota silloin, kun eh, toinen maa miehittää osaa sen alueesta? No, Mehän olemme tänään tästä jo useasti keskustelleet. On tärkeää, että istutaan kaikkien osapuolten kanssa saman pöytään nykyistä tehtävästä, niin tunnen Kyproksen tilanteen oikein hyvin. Minulla oli myös ilo Kyproksen puheenjohtajuuskauden aikana tehdä paljon yhteistyötä. Tiedän tilanteen paikan päällä ja tehtävässäni olen myös hoitanut hankkeita Turkissa. Tämänhetkinen tilanne ei ole hyväksyttävä ja siksi me emme pääsekään eteenpäin neuvotteluissa. Ja Euroopan valtioiden yhteisö ei tätä pysty hyväksymään. Tämä on aihe, joka neuvottelussa Turkin kanssa on aina aivan erityissijalla esityslistassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Te olette yksi seitsemästä komission jäsenestä, jotka ovat jo työskennelleet Euroopan komissiossa. Teillä on kokemusta aluepolitiikan alalta ja haluan kysyä teiltä, Miten voitte hyödyntää kokemuksianne aluepolitiikasta laajentumis- ja naapuruuspolitiikassa? Voitaisiinko ehkä enemmän korostaa yhteistyötä alueiden välillä tai yhteistyötä pk-yritysten välillä? EUn ulkoisia rahoitusvälineitä, hyödynnetäänkö niitä paremmin? Ja haluaisin kuulla mielipiteenne meidän poliittisten tavoitteidemme yhdistämisestä naapuruuspolitiikan rahoitusvälineisiin. Niin, kokemukseni e, erityisesti ohjelmoinnista ja ohjelmien täytäntöönpanemisesta on asia, jota voin varmasti hyödyntää – Tämä varmasti oli syynä puheenjohtaja Junckerin ehdotukselle sille, että hän ehdotti minulle tätä salkkua. Ja aion toimeeni käydä niin, että konkreettisten näkyvien hankkeiden kautta edistämme valtioiden kehitystä Minulle on erityisen tärkeää se, että EUn näkyvyys eh, ehdokasmaissa ja potentiaalisissa ehdokasmaissa, mutta myös naapurimaissamme vahvistuisi, koska tarkkailijana minua on kyllä häirinyt se, että me tarjoamme suurimman osan määrärahoista, mutta teemme sen erilaisten järjestöjen kautta, ja väestö näissä maissa ei loppujen lopuksi edes tiedä, että hyvin paljon on käytetty eurooppalaisia määrärahoja, joten minulle on tärkeää se, että e, eurooppalainen tuki, että sen näkyvyys lisääntyisi eurooppalaisten veronmaksajien tuki, ja tällä tavoin pystymme myös saavuttamaan poliittiset tavoitteemme. Hvala lijepo. E, drago mi je da ste dobili ovaj resor, gospodine Han, jer se većina vanjsko-političkih ciljeva Hrvatske... Kiitoksia. E, teidän salkussanne, herra Han, e, suurin osa meidän politiikastamme liittyy teidän Ne Puhuitte Adrian merestä ja Jonan merestä ja TN, TEN-verkkojoista ja yhdistymisestä. Tämän käytävän rakentaminen on vaikea tietysti sanoa, millainen aikataulu sillä on. Pyydän teiltä kuitenkin ennustusta. Sitten Minua kiinnostaisi tietää, miten annamme viestin Bosnia-Herzegovinalle, kuinka merkittävää tämän valtion liittyminen Euroopan unioniin voisi olla esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Ja miten voisimme eh, huomioida Ukrainan ja Venäjän välisen eh, kiistan. Sitten Kroatia ja nämä kadonneet Kroatian sodan jälkeen ja miten voitaisiin palauttaa kulttuuriperintö, joka on hävinnyt sodan aikana? Rova, sukur, mitä tähän viimeiseen kysymykseen tulee, siihen ei ole mitään lisättävää. Tämä on meidän tehtävämme, se on itsestään selvä ja se on meidän velvoitteemme. Mitä Bosnia-Herzegovinaan tulee, niin juuri liikenneyhteydet jos ja kun katsotaan hiukan maan karttaa, niin on hyvin kiireistä löytää mahdollisuus saada aikaan järkevät liikenneyhteydet, jotka osittain tietenkin liittyvät siihen, että Bosnia-Herzegovinahan on osa Eurooppaa ja lähemmässä tai sitten hiukan kaukaisemmassa suku tulevaisuudessa voi olla vähän enemmänkin. Ja me ö, ö, olemme ikään kuin yhtä, he ovat myös eurooppalaisia ja ö, juuri Länsi-Balkanilla tarvitaan yhteyksiä, konkreettisia yhteyksiä ja tätä kautta voidaan huolehtia siitä, että alue kehittyy ja että eri maat yhdessä kehittyvät kukin tahollaan niin, että niillä voi olla eurooppalaiset liittymisnäkymätkin. Sitten Rova Romanescu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä äh, komission jäsenehdokas. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä äh, tästä teidän edellisestä tehtävästänne ja äh, toivotan teille menestystä tulevaisuudessa. Haluaisin kiinnittää huomion asiaan sekä herra Juncker, että te haluatte jatkaa äh, liittymisneuvotteluja enemminkin kuin äh, tehdä äh, pysyviä päätöksiä seuraavan viiden vuoden aikana. Kuten tiedätte, Moldova 2015 saavuttaa tavoitteet suhteessa mm, Euroopan unioniin. Arvostan tukea, joka annatte Moldovalle, kun se valmistautuu liittymiseen, ja haluaisin tietää, Aiotteko tukea kaudellanne Moldovan siirtymistä seuraavalle tasolle tässä liittymisprosessissa jos se on siihen valmis, riippumatta äh, siitä, millaisessa vaiheessa Ukraina ja Georgia silloin ovat. Eli äh, ettehän kohtele näitä kolmea maata pakettina, vaan äh, kohteletteko niitä erikseen riippuen niiden kehitystasosta. Kiitoksia. Ehdottomasti, arvoisa rova jäsen, kutakin maata kohdellaan yksilöllisesti ja me todella tuemme näitä maita ja kuulemme niiden rinnalla, mutta korostan vielä, että kunkin maan ja sen kansan itsemääräämisoikeuteen kuuluu päättää, minkälaiset suhteet haluaa EU-hun ja toivon, että 30. marraskuuta Moldovassa sitten meille näytetään, mihin tie vie. Puheenjohtaja Juncker ja minä emme suinkaan toivo tai totea, että tässä ehdottomasti menee viisi vuotta. Ei, mutta me katsomme, että e, me olemme oppineet läksymme ja kun uudesta valtiosta tulee jäsen, sen tulee ensimmäisestä päivästä alkaen olla samassa vauhdissa muiden kanssa, mitä jäsenyyden toteutumiseen tulee. Tiedämme, että esimerkiksi Romanialla on ollut vaikkapa rakennerahastojen eh, käytön suhteen valtavia ongelmia ja vastaanottokyvyn suhteen. Ja olisi hienoa, jos tulevat jäsenvaltiot olisivat toisella tolalla niin hyvin valmistautuneita jäsenyyteen, että eh, menestys olisi taattua päivästä alkaen. Gratulálok, biztos jelölt úr! annak ismeretében, hogy... Rahan, onnittelen teitä. Tiedän myös, että seuraavan viiden vuoden aikana e, ei tule olemaan uusia e, liittymisiä Euroopan unioniin. Nyt e, kysymys kuuluu, onko vielä kannustimia liittymiselle? Miten me sitten voimme tulevaisuudessakin ehdokasmaita kannustaa jatkamaan äh, jo aloitettuja uudistuksia ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatteita, mm, täyttämään niihin liittyvät sitoumukset. Euroopalle on erittäin tärkeää se, että vähemmistöjen oikeudet jäsenvaltioissa ja myöskin ehdokasmaissa var, toteutuvat. Serbialaiset, unkarilaiset, romanialaiset vähemmistöt haluaisivat autonomiaa näissä valtioissa. Se on itse asiassa ennalta ehto eh, tämän alueen vakaudelle. Mitä aiotte tehdä? Eh, tukeaksenne vähemmistöjen autonomiaa ja taataksenne vähemmistöjen oikeudet näissä maissa? Arvoisa edustaja, tämähän on osa neuvottelujamme näiden maiden kanssa. Ja jo artiklassa 2 Lissabonin sopimuksessa määritellään, että osa perusoikeuksiamme on vähemmistöjen suojeleminen ja kokemus on osoittanut, että vähemmistöoikeuksien kunnioittaminen on aika merkittävä asia yhteiskunnan toimivuuden kannalta ja paljon puhuva esimerkki. Näin ollen katson, että meidän ei tulisi pakottaa yhtäkään maata kunnioittamaan vähemmistöjen oikeuksia. Senhän tulisi olla no, aivan automaattinen asia kaikissa maissa eh, ja ylipäätään ihmisoikeuksien kunnioittaminen johtaa vaurauteen ja hyvinvointiin. Ja toivoisin, että tämä viesti nyt menisi kerta kaikkiaan kaikkialla perille. Ja missä tämä viesti ei vielä perille ole mennyt, tarvitaan ehkä meidän apuamme. Ja voin vielä vakuuttaa teille kaikille, olkaa hyvät ja uskokaa, että jäsenhakijavaltioiden kanssa yhteistyö jatkuu hyvin vakavasti, hyvin syvällisesti valmistellen asiat niin, että kukin uusi jäsenvaltio ensimmäisestä päivästään alkaen on täysivaltainen Euroopan unionin jäsen liittyessään. Kokemuksemme on osoittanut, että on myös näiden maiden edun mukaista ja niiden kansalaisten edun mukaista, että näin on älkää nyt tarttuko liikaa tähän viiteen vuoteen. ratkaiseva on lopputulos. Ja olen vakuuttunut siitä, että kun viiden vuoden kuluttua tapaamme jälleen, olemme edistyneet aimoharppauksen. Ja että kaikki voimme olla tyytyväisiä. Ja että esteet on purettu. Kiitoksia. Puheenjohtajan mikrofoni. Puheenjohtaja antaa nyt loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Äh, minulla oli se vaikutelma, että nämä viimeiset sanat olivat jo, antavat osvittaa siitä, mitä loppupuheenvuoro voisi olla. Haluaisin kiittää kaikkia sydämellisesti tästä keskustelusta. E, minulle tämä oli ihan tällainen myönteinen déjà vu-kokemus. Teen tätä jo toistamiseen ja ensimmäisellä kerrallakin minulla oli se vaikutelma, että tämä on vähemmän kuuleminen kuin keskustelu ja vuoropuhelu. Tämä on myös minun näkemykseni työstä teidän kanssanne tulevaisuudessa, että yhteisessä keskustelussa, myönteisessä keskustelussa pääsemme tuloksiin, jotka vievät meitä sitten eteenpäin. Emme tietenkään tule aina olemaan sataprosenttisesti samaa mieltä ja eh, todellisessa demokratiassa tämä ei olekaan realistista, mutta ei se ole traagistakaan, päinvastoin. Tärkeää on se, että meillä kaikilla on yhteinen halu tehdä jotain kansalaistemme puolesta, huolehtia siitä, että eurooppalainen hanke etenee, että Euroopan edut tulevaisuudessakin ovat taatut ehkä jopa paremmin, ja että kun takaamme näitä eurooppalaisia etuja, niin edistämme myös kehitystä naapurimaissamme niin, että tilanne siellä paranee ihmisille, siitä tulee turvallisempi tulevaisuus, jossa on parempia mm, tulevaisuuden näkymiä niin, että nämä ihmiset voivat myös luoda tulevaisuutta näissä maissa ja että heillä olisi tulevaisuus myös lapsille ja lasten lapsille. Minä toivoisin, että täällä Euroopassa olisi tällaista äm, aivojen liikkuvuutta, että ihmiset voivat vapaasti liikkua, vapaasti päättää ja ä, hyödyntää mahdollisuuksia siellä, missä niitä on. Ä, jos me seuraavan viiden vuoden aikana voimme tätä asiaa edistää, niin silloin olemme jo tehneet suuren askeleen eteenpäin. Ja voin vain sanoa teille, että minä olen valmis tähän työskentelemään viisi vuotta sitoutuneesti ja innostuneesti ja luotan teidän tukeenne tässä. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Sydämelliset kiitokset komission jäsen. Näette, että olitte täällä ystävien joukossa, muuten ette ystävällisiä suosionosoituksia olisi saanut. Voitte kyllä kuvitella, että vuosien mittaan voimme olla vähän vähemmänkin ystävällisiä tilanteen tullessa. Mutta kyllä tämän, nämä suosionosoitukset varmaan jo antoivat osviittaa tulevasta arviostamme teidän nimityksenne suhteen. Kiitoksia tilannekuvauksestanne, kiitoksia vastauksistanne. Varmaankaan kaikki eivät ole yhtä mieltä kaikista vastauksistanne. Olisihan se nyt paha asia, jos kaikki olisimme kaikesta yhtä mieltä, mutta olen aivan varma siitä, että yhteistyömme tulee sujumaan hienosti. Ja jos me nyt sellaisen mukavasävyisen kirjeen kirjoitamme, niin voinen tässä vaiheessa jo tarjota teille tuleville viidelle vuodelle hyvää yhteistyötä. Sydämiset kiitokset. Koordinaattorit kokoontuvat nyt 4Q1 salissa arvioidakseen tämän kuulemistilaisuuden.